täytäntöönpanosta ja parhaista käytännöistä. Sitten viimeinen yleinen kysymys. Onko teistä tärkeää, että joitakin taloudellisia yleisiä vaikutuksia otettaisiin mukaan, esimerkiksi että vastaako jäsenvaltioiden toiminta 2020 strategia tai onko muita maksutaloudellisia seurauksia otettava mukaan. Tämä olisi lyhyt johdanto. Sitten esitän hyvin yksityiskohtaisia, pääosasta kohtaisia kysymyksiä ja kollegat esittävät myös kysymyksiä tämän jälkeen päättänyt. Kiitoksia läsnäolosta. Kiitos oikein paljon pääjohtaja Tefa aluepolitiikasta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pidän oikein tervetulleena esittelijän sanomaa, että painotetaan enemmän tuloksia Tämä myös heijastelee sitä, mitä pääjohtajat ovat vasta tässä toimintakertomuksessaan raportoineet. Menneisyydessä olemme keskittyneet enemmän lukuihin kaksi ja kolme, joten varmasti on hyvä puhua ensimmäisestä luvusta aivan oikein. Siinähän puhutaan tuloksista. Ensimmäinen kysymys liittyi siihen, mitkä ovat tärkeimmät aikaansaannokset meidän politiikan alallamme. Eikö voisin käyttää, kun joskus kuva tai taulukko sanoo enemmän kuin tuhat sanaa niin meidän pitää osoittaa tulokset. Alueellisten ohjelmien tulokset, kestävä osallistava kasvu, neljä keskeistä indikaattoria, kuinka monta työpaikkaa on luotu ohjelmien kautta. Tässä näet tiedot vuoden 2013 lopussa. Tämä on tuoreinta tietoa, jota meillä on nyt käytössämme. 770 000 luotua työpaikkaa koko kaudella vuoden 2013 loppuun mennessä. Selkeä kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Älykkäästä kasvustahan on kyse niin toinen tärkeä luku on se, kuinka monet yritykset tekevät yhteistyötä tuettujen tutkimuslaitosten kanssa lähes 27 000, kuten taulukosta näette. Myös tärkeää kasvua verrattuna vuoteen 2012. Pienet yritykset ja yritykset yleensä ovat tärkeässä roolissa. 209 000 yritystä sai aluevaroja verrattuna pienempään lukuun aikaisemmin. Ja sitten kestävyyden alalla tärkeä lisäys uusiutuvan energian tuotantoon. Tässä vain neljä keskeistä indikaattoria. Minulla ei ole täällä nyt aikaa, mutta löydätte paljon enemmän tietoa vuosittaisesta toimintakertomuksestamme, enemmän yksityiskohtia näiden tavoitteiden osalta. Ja sitten tämä on tärkeää, kun puhuitte kansalaisista, sidosryhmistämme. Me olemme nyt luoneet tällaisen foorumin kohesio tiedon saamiseksi. Kaikki kansalaiset voivat saada tietää siitä, miten täytäntöön pannaan rakenneinvestointirahastoja. Ei ainoastaan tällaista globaalia tietoa, kuten näissä taulukoissa, joita tänään esittelen täällä, vaan myös maakohtaista tietoa. Ja myös esimerkkiä hankkeista. Joten tämä on mielestäni tärkeää tietoa, jos jossain vaiheessa tätä valikuntaa kiinnostaisi saada tällainen es- esittelyavoimen tiedon foorumista, niin mielelläni sitä esittelisin täällä lisää. You have also asked uh, about the new elements. Ja sitten uudet osatekijät, kaikki nämä asiat, joista äsken puhuin, aikaansaannoksemme, ovat tietenkin vanhan kauden tuloksia. Toisin asia ei voi olla, koska uusi kausi tämän parlamentin ja neuvoston päätöksellä asetus hyväksyttiin vasta vuoden 2013 joulukuussa, joten nyt on liian varhaista tukea, puhua tuloksista uuden kauden osalta. Mutta vuosittaisessa toimintakertomuksessa niin on ensimmäinen pilottihanke, jossa yritimme noudattaa tätä suoritehakuisuutta ohjelman olemassa ensimmäistä kertaa. Minä olen pyytänyt johtajia, virkamiehiä, jotka ovat vastuussa eri jäsenvaltioista arvioimasta, miten nämä ohjelmat toimivat ja kertomuksesta nähdään oikein mielenkiintoista tietoa tästä aiheesta. Tämä oli tällainen harjoittelukierros, jolla ennakoitiin sitä, että keskitytään tuloksiin enemmän tulevaisuudessa. Esittelijä hyvä. Tämän verran voin sanoa, siihen, mitä te juuri painotitte. Olen puheenjohtaja teidän käsissänne. Mikäli haluatte, voin antaa tietoa myös vähän perinteisemmästä osasta, tarkastuslausumasta, nytkö vai myöhemmin, ihan miten haluatte puheenjohtaja. Ja, vielen Dank. Also ich fürchte, wir werden Sie noch... Kiitos paljon. pelkään, että haluamme teitä pidätellä vielä, vielä vähän aikaa. Matina, kysymyksiä. I just have a couple of questions. Pari täydentävää kysymystä. Kuka nämä luvut tässä kalvolla on laskenut ja mi- miten? Nyt tuli mieleen kysyä se, että miten te ja jäsenmaat sitten la, laskette näiden työpaikkojen syntymisen ja, ja mitä teillä on sanottavaa niiden pysyvyydestä? The, uh, data that Nämä tiedot, jotka tässä seisovat, ovat jäsenmaiden ilmoittamia lukuja koostettuna vuosittaisissa täytäntöönpanokertomuksissa. Vuosittaisissa täytäntöönpanokertomuksista ne on poimittu. Siinä kesällä, kesäisin joka vuosi ne sieltä saadaan. Me regiossa tarkistamme pistokonekokeen omaisesti näitä, mutta emme toki tarkista näitä tietoja sen paremmin. Edellisellä kaudella tämän tiedon antamista ei edes ollut pakollista. En seuraavalla jaksolla on. Ja tässä seuraavalla ohjelmakaudella mm, meidän tar- tarkastussuunnitelmassamme on tar- lukee myöskin, että tarkastetaan näiden ohjelmien ja näiden lukujen luotettavuus. Niin, nämä työpaikat sitten. Ei pelkästään esimerkiksi todetaan, että, että pien, pienyritykset saavat tällaisia laajentumisrahaa ja sitä kautta sitten laskettaisiin työpaikat, jotka syntyvät. Me laskemme myöskin ne työpaikat, jotka äh, syntyvät, kun äh, rakennetaan vaikka jätteenkäsittelylaitos, äh, jäte, jäteveden puhdistamo. Eli tämä on tällainen vähän isompi puite sitten, minkä sisällä tämä työpaikka syntyy. Kiitos paljon. Minullakin olisi muutama kysymys. Tämä on melko haasteellista, että löytää oikein monien paperien joukosta. Auf die, äh, Viittasitte uuden kauden haasteisiin. Mielenkiintoinen sisäisen tilintarkastajien aloitte, joka lähti tutkimaan sitä, miten pääosasto on valmistautunut tulevan kauden haasteisiin. Voisitteko sanoa muutaman sanan tästä aiheesta. Kukaanhan ei tätä nyt tiedä paremmin kuin te. Eli mitähän tässä voidaan lähteä nyt oikein liikkeelle? Voisitteko sanoa, miten pääjohtaja on tähän valmistautunut? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja missä näette pääongelmat, siis kerta kaikkiaan suurimmat haasteet? Toinen kysymys. Liite 7b vuosittaisessa toimintakertomuksessa siellä luetellaan kaikki toiminnalliset ohjelmat ja erilaiset virhetasot ja oikaistut, korjatut virhetasot ja kaikki on siellä luetteloitu, mutta tietojen luotettavuus jäsenvaltiosta, miten tämä on kehittynyt? Onko tilanne parantunut, huonontunut vai jäänyt ennalleen? Minulla on sellainen käsitys, että tässä on ehkä korjauksia tehty vähän vähemmän, mutta kun ohjelmia on reilut 300, niin vaikea ehkä saada yleiskäsitys. Eli miten tilanne on muuttunut edeltäviin vuosiin verrattuna, parantunut vai huonontunut ja näiden varaumien osalta te olette nähnyt, että aina on joitain maita enemmän esillä, Espanja esimerkiksi pikku parannusta käsittääkseni kaiken kaikkiaan näiden varamien osalta, mutta maiden joukossa aina tulevat esiin, ja näin on ollut jo pitkään, samat maat. Entä uudella kaudella, mitkä ovat haasteet? Eikö mitään voida tehdä enää edellisen kauden osalta? Koska kaikki nämä ohjelmat on saatu päätökseen, rahoitushan voi juosta enää tämän vuoden loppuun, eli koska voimme olettaa tietävämme, miten paljon rahoitusoikaisuja tällä sektorilla tapahtuu. Ja sitten, jos vielä vertaisin 7B-taulukkoa siihen, mitä agripääosasto, maatalousosasto tekee, niin maatalousalalla tehdään paljon enemmän oikaisuja. Ja minulla on ollut pitkään sellainen pelko, että te ette pidä tätä niin tarkkaan silmällä – nyt haluaisin kuulla, voitteko vahvistaa tämän pelkoni oikeellisuuden. Also, uh, vielen Dank. Kiitokset. Ensimmäinen kysymys uh, äh, liittyi tämän pääosaston äh, valmisteluihin. Kuten tiedätte, muutaman vuoden ajan sitten olemme tehneet jollain äh, komissiossakin äh, oli tällaista suorituspainotteisuutta ilmassa. Me, me olemme äh, valmistautuneet hyvin, pyrkineet uudelleen mylläämään koko pääosaston uuteen uskoon. Aiemmin me olemme, olimme, painottimme tätä absorptioastetta, absorbointiastetta, Eli kuinka paljon varoista pystyttiin käyttämään varoja. En, en, en, e, eli nimenomaan muutama prosenttia näistä varoista öö, meni sinne ohjattuihin tarkoituksiin. Sen jälkeen meillä on järjestelty toiminta uudestaan. Meillä on tällaisia e, tulosyksiköitä tavallaan, Eh, jossa eh, eh, pohditaan tiettyjä seikkoja. Yksi esimerkiksi älykkään kasvun tulosyksikkö, älykäs erikoistuminen voisi olla. Sitten toinen olisi tällainen inklusiivinen kasvu, näin pois ja näin poispäin. Eli uusi järjestys vallitsee, jossa johtaja ottaa vastuu paitsi ohjelmien toteuttamista erity, erityis, e-, e-, tietyissä maissa, noin myöskin asia sisällön osalta, asia kokonaisuuden tai niin, niin, sisällön osalta. Meillä e, olemme lanseeranneet tällaisia matriisiorganisaatioita. Yksi esimerkiksi suorit, suorituspainotteisuuteen. Meillä on yksi, yksi joka painottaa näitä arviointeja, se on sitten matriisissa yhdessä näiden maareferaattiyksiköiden kanssa tai tämän sen yksikön kanssa. Se on erityisen tärkeää uusien ohjelmien kannalta, koska uusissa ohjelmissa ensimmäistä kertaa kaikki painopiste, painopistealueille on asetettu tietyt tavoitteet. Siellä on tämmöinen interventiologiikka taustalla. Me olemme jo äh, aiemminkin valmentautuneet siihen, että ottaa se sitten neuvotteluissakin huomioon ja markkinoida tätä uutta lähestymistapaa. Me olemme selvittäneet äh, kertomuksen, mitkä, mitkä sitten ovat tämä äh, ohjelman, ohjelmoinnin tulokset. Ja sieltä huomaatte, että, että pääkohta pääpaino on tuloksilla, ei niinkään sillä, että meillä, miten paljon rahaa mihinkin menee, vaan että, että se, vaan se, että se raha, mikä investoitu on, tuottaa myöskin tuloksia. Tämä on edellyttänyt hyvää valmistautumista, ja kuten jo äsken vihjasin, me, me itse olemme tässä kertomuksessa ensimmäistä kertaa tällä, lanseerannut tällaisen pilottihankkeen tavallaan, eli että sellaisen, katsotaan tilannetta tänä päivänä ikään kuin tulevaisuuden silmin, että, että, että tässä on tällaisen säännönmukaisuusongelmia, vaiko eikö, ja oikeusperusta ongelmia, vai että vaan myöskin sitten tullaan katsoneeksi tätä näitä ohjelmia kokonaisuuksia, kokonaisuutena kaikkien vaikeuksineen vähemmän hän on nyt tietoa, toki koska, äh, koska äh, tässä äh, kouluttaudumme tietenkin tulemaan toimeen näillä vähemmällä tiedoilla, ja jossa tämä päällekkäin on tämä suorituksen, suorituskyvyn taso ja sitten myöskin säännönmukaisuus tavallaan kulkevat rintarinnain. Oliko vettään kysyttävää näistä vielä? Ei hyvä. Ja sitten yksi kysymys Sitten nämä valvontaviranomaiset jäsenmaissa, niiden rooli. Tiedätte, että, että nämä ovat tärkeimpiä tiedonlähteitä meille meidän pitää myöskin varmistaa se, että, että myöskin nämä viranomaiset ovat omalta osaltaan luotettavia. Meidän on pitkin ohjelmakauden mittaan noin 260 selvitystä luettavanamme, jotka sitten nämä eri viranomaistahot ovat tehneet. 2014 tilanne viestii sitä, että eh, että mitä 77 eh, tutkinta tai tällaista valvontaviranomaista ovat tutkineet, selvitelleet eh, suur, suurimman osan näistä varoista. 72 tutkimusta ovat näiden luotettavuuksien luotettavuuden osalta edustaneet lähes 90 prosenttia näistä varoista, kokonaisvaroista. Sitten 96 prosenttia näistä virheistä on pystytty selvittämään tämän valvonnan kautta. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, että, että, että, että tämä virhetaso on aina meidän kontollamme, vaan olemme voineet todeta, e, että nämä viranomaiset ovat sitten selvityksissään näitä virheitä sitten pistokokein sitten pystyneet paljastamaan ja siitä sitten arvioidaan tämä kokonaisluku. Valvontaviranomaisten virhetaso on asettunut 1,8 prosenttiin heidän ilmoituksensa mukaan. mukaan. Sitä on sitten korjattu 2,6 prosenttiin. Eli ei mennyt sitä ihan purematta niille, mitä sieltä meille tietoa tulee, vaan teemme sitten tarpeellisia korjausliikkeitä omalta osaltamme. Kaiken kaikkiaan näyttää nyt siltä, että, että tämä taso 2014 on 2,6-5,3 prosentin välissä. Samansuuntaiset virheet kuin, virhemäärät kuin edellisenäkin vuonna. Ja maat, jotka aina tulevat uudestaan esiin. Ai niin tosiaan, maiden osalta näyttää siltä. Ai tässähän tämä vastaava taulukko onkin. Näette ongelma maat. Vuonna 2014 Espanja, Slovakia, Unkari, Italia – Italia vuoden 2015 aikana on parantanut toimintaansa sitä edellyttävänä vuonna pitkälti samat maat, Espanja, Slovakia, Unkari, Slovenia, Italia. Samoin kuin te, minäkin pahoittelen sitä, että jotkut maat putkahtavat yhä uudestaan esiin. Mutta Tärkeää on huomata, että tämä ei haittaa EUn budjettia. Niin kauan kun on varaus, varauma olemassa, niin ei makseta. Mutta totta kai on todettava, että ei tällainen tilanne voi jatkua loputtomiin. Espanjan ongelmat liittyvät siihen, että siellä on valtavasti tahoja, joiden kanssa toimitaan aluetasolla ja kansallisella tasolla tasolla niin paljon toimijoita, että heti kun on yksi ongelma jossain, niin se vaikuttaa ikään kuin kaikkiin ohjelmiin. Seuraavalla ohjelmakaudella yhdessä espanjalaisten kanssa ponnistelimme kovasti, jotta pystyisimme parantamaan tätä rakennetta. 150 tällaista yhteistyötahoa ja nyt on päästy alle 50, eli Tästä näette, että myönteistä kehitystä on tapahtunut. Olemme onnistuneet myös siinä, että tämä yhdistelmä alueellisia ja kansallisia ohjelmia on saatu vähän erilleen. Eli näette, että edistystä kyllä tapahtuu. Unkarin kanssa olemme myös keskustelleet erityisesti julkisten hankintojen osalta. Tilanteen parantaminen on keskeistä. Kaikissa näissä maissa totta kai neuvotteluissa olemme pitäneet tärkeänä sitä, että rakenteelliset ongelmat, joita vanhalla kaudella on ollut, ei haluta sietää uudelle kaudelle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja käytännön osalta kuitenkin edistystä tapahtuu. No, kollegas taas. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää johtaja Defaa täsmällisistä vastauksista. Minulla olisi oikeastaan kaksi kysymystä. Ja ne oikeastaan lähtevät liikkeelle myös tilintarkastustuomioistuimen kommenteista aluepolitiikasta. Kun aluepolitiikasta puhutaan, niin kuullaan usein kritiikkiä sitä, että on suuri määrä ongelmia, jotka eivät välttämättä ole petoksia, mutta kuitenkin ongelmia monien aiheiden kanssa. Ja nyt kun ajatellaan uutta lainsäädäntöpuitteistoa, niin Onko teillä nyt paremmat mahdollisuudet, enemmän mahdollisuuksia puuttua suureen epäsäännönmukaisuuden joukkoon? Toiseksi, aluepolitiikka on usein esillä, kun puhutaan siitä, että vaaditaan maksuja takaisin. Usein sanotaan, että tämä takaisinperintä on liian alhaisella tasolla. Kun luen tämän PIF-kertomuksen, niin vuonna 2013 takaisin perintä aluepolitiikan osalta melko alhaisella tasolla. Kysymyksen ja ihan yksinkertaisesti, miten tätä tilannetta parannetaan? Miten voitte parantaa tätä takaisin perintä, perinnän tasoa? Tässä kaksi kysymystäni puheenjohtaja, kiitos. On. Tästä ensimmäisestä asiasta koskee näitä säännönvastaisuuksia Aluepolitiikassa yksi tärkeimmistä säännönvastaisuuksien lähteistä on julkiset hankinnat. Tämä on ero muihin verrattuna. Tällä alalla siis nyt ensimmäistä kertaa meillä on tämä niin sanottu ex ante ehdollisuus käytössä. Vuoden 2016 loppuun mennessä viimeistään – meidän on pidettävä huoli siitä, että direktiivit on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ne täytäntöönpanan asianmukaisesti. GROW-pääosaston kollegoiden kanssa olemme, laatine, olemme maakohtaisesti laatineet toimintaohjelmia, ellei niitä jo ollut. Siellä on välietappeja, joiden kautta voimme hyvin, hyvin tarkkaan seurata tilannetta jäsenvaltioiden kanssa. Käsittääkseni on perusteita sille, että tulevaisuudessa kyseisen alan säännönvastaisuudet tulevat vähenemään. Tästä käsittääkseni keskusteltiin valiokunnassa tänä aamuna ja tilintarkastustuomioistuimella on kertomusaiheesta – komissio on yhtä mieltä näistä yleisistä suosituksista ja siitä, että on tehtävä vielä enemmän työtä, mutta meidän on myös rauhoituttava sen suhteen, kun tuomioistuin sanoi, että olemme aivan oikeilla raiteilla. Tulevaisuutta ajatellen on sanottava, että kannusten rakenne tulee muuttumaan – Tällä hetkellä tilanne on se, että jos komissio tai tilintarkastustuomioistuin havaitsee sääntöjen vastaisuuksia omien tarkastustemme kautta, ja valtioiden on helppo vain korvata nämä säännönvastaiset kulut toisilla ja sitten oikeastaan vain yhteisrahoitussuhde muuttuu. On, on siis tietyllä tavalla kannustimia sille, että ajatellaan, että no odotellaan, että he tulevat ja näin käy. Mutta näin, näin ei enää tulevaisuudessa tule toimimaan, koska tulevaisuudessa, mikäli jäsenvaltiolla on tilinpäätös valmiina ja komissio tai jokin muu eurooppalainen tarkastaja tulee ja havaitsee vakavan sääntöjen vastaisuuden, niin silloin on oikaisu tehtävä. Tämä tulee vahvistamaan tarkastusviranomaisten roolia, koska jäsenvaltioilla tulee olemaan intressiään tehdä kunnolliset tarkastukset, mikäli tarkastusviranomainen löytää ongelman, se voidaan korvata, jos ollaan suvaitsevaisia ja sitten kuitenkin äh, tuomioistuin huomaa sen, niin sitten tilanne on vaikeampi. No, tässä on kaksi elementtiä. No sitten näistä perin, perintäasioista ja rahoitusoikaisuista. Tehän näette näistä luvuista täällä, että kumuloidut rahoitusoikaisut koko jakson aikana, kun katsotaan näitä oikaisuja, jotka on tehty meidän aloitteesta, niin meillähän on täällä kuitenkin noin 30 prosentin kasvu vuodesta 2013 vuoteen 2014, siis merkittävä kasvu. Kasvu on merkittävää myös jäsenvaltioiden tekemien oikaisujen osalta. En nyt tarkoita, että tämä olisi enemmäismäärä, mutta näistä luvuista näkyy kyllä, että olemme oikeilla raiteilla. Toivon, että vastasin kysymykseen. Kiitoksia. Kollegin Ajala Sendopide. Kiitos kollega Ajala Sendas. Sí, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia johtaja Deffalle näistä tiedoista. Näin tämän juuri, mutta oikeastaan haluaisin ottaa pohjaksi tekstit, jotka saimme etukäteen. Toimititte meille asiakirjan, jossa on luettelo toiminta ohjelmista ja vuoden 2014 varaumista – Espanjalla on pitkä luettelo tässä näin, että tässä sarakkeessa, missä on nämä varaumet vuotta 2014 varten, siellä on useita kommentteja, full tai partial, täysi tai osittainen. Voisitteko selittää, mitä nämä merkitsevät, mitä nämä pienet kommentit tarkoittavat nämä osittaiset ja täydelliset ja muut. Haluaisin ymmärtää tämän hyvin. Espanjassahan meillä on nämä omat autonomiset alueet ja, ja tutkimuksen rahoitus, tutkimuksen innovointi ja muut elimet. Ennen kuin puutun tilanteeseen, haluaisin ymmärtää, mitä nämä varaumien huomiot täällä merkitsevät vuotta 2004 varten. Sitten en oikein ymmärtänyt verta sitten näitä 2,6-2,8 prosenttia ja sitten 5,6 en oikein ymmärrä, mihin tämä viittasi. Tässä puhutaan näistä virheen tason korkeammista tasosta. Tarvitaan uusi arviointi. Ja, ja tätä olisi paremmin selvitettävä sitten näistä kannustusrakenteista. Olisi nähtävä, olemmeko onnistuneet ja osuneet oikeaan sen suhteen. Ja saa nähdä sitten nämä alueet ja autonomiset alueet, joiden on työstettävä yhteisesti hallinnointuja ohjelmia, että niilläkin tämä voidaan selittää. Sitten tämä viimeinen taulukko, täällä on tämä ETC. Tämä varmaankin liittyy Euroopan eurooppalaisiin verkostoihin tai mihin tämä mahtaa liittyä. En oikein ymmärrä, miksi se täällä on mukana. En oikein tiedä, mihin tämä liittyy näihin verkkoihin vai johonkin muuhun. Voisitteko se liittyä? Nimm Zeller noch mit dazu. Kollega Zeller vielä. Ja, Frau Vorsitzende. Ich komme gerade aus dem Regionalausschuss. Äh, niin, äh, tuolla meillä tuolla aluepoliittisessa valiokunnassa on käynnissä kuulemistilaisuus kohesio- ja rakennepolitiikasta vastaavien jo asiantuntijoiden kanssa. Siellä on maataloutta ja sen semmoista. Siellä äh, valitettiin sitä, että, että nämä että, että, että tässä on mitään yksinkertaistamisen häivääkään näissä hommissa. Äh, uusi asetus äh, kaikista kalautuspolitiikasta aluepolitiikkaan ja kaikki siltä väliltä. Ja siellä kaikki tällaiset ohjelmien toteuttamismuodot ponnisteluista huolimatta näyttävät siltä, että jokaista ohjelmaa kohtaa koskevat erilaiset säännöt, eri säännöt siis, se, mitkä nämä toimintamallit modaliteetit eivät ole millään muotoa vertailukelpoisia. Ja, ja on todettu, että, että siellä ministeriössä virkamiehet raastavat hiuksien toteavat, että tämä on aivan mahdotonta panna toteen tässä muodossa. Ja jos ajatellaan näitä kustannuksia ja muita ajatellen, ajatellaan, kun näitä ohjelmia toteutetaan, niin et, tässä ei välttämättä enää ole mitään suhteellisuutta näiden kustannusten suhteen. Olemme itse asiassa nyt jo toisen ohjelman kauden toisen vuoden, siis ohjelman toisen vuoden loppupuolella jo, ja vieläkään on saatu edes kaikkia operatiivisia ohjelmia vahvistetuiksi Eli nyt äh, herää, herää äh, kysymys, äh, millä, millä tavalla, jos mitä tässä Euroopan unionin kohesiopolitiikasta oikeastaan on annettava jäsenmaille. Tämä korkean tason työryhmä, joka pohjoittajavaltion toimesta on pantu, pantu pystyyn, on tietenkin tässä avainasemassa, mutta ei tässä nyt oikeastaan tule paljon enää aikaakaan näitä ongelmia ratkaista. Nede ähm, mm, alkaa hyvä. Kiitos edustaja Ajala. Pahoittelut tästä puheenparresta. Mutta olette ihan oikeasta. Oikeassa siinä, että kannattaisi selittää käyttää sitä, mitä nämä kaikki sanat siellä taulukoissa ne tarkoittavat. Ensinnäkin reputational reservation, niinkö? Sellainen löytyy sieltä joskus, eikö niin? Toinen niistä. Reputational. Tämä on ohjelma, jossa on varauma, koska maksua ei ole vielä tehty, joten niin kutsuttua uhkaa tässä ei kohdistu budjettiin, mutta kuitenkin on todettava, että ohjelma ei toimi. Ohjelmassa on siis puutteita. Sitä tarkoittaa tuo reputational. Ja nämä kaksi ensimmäistä ovat sellaisia ohjelmia, joihin maksuja on tehty. Näin ensinnäkin. Sitten tuo full and partial. Full, koko ohjelma. Partial, ainoastaan ohjelman osat, jossa meidän tilintarkastuskertomuksista tai jäsenvaltioiden tilintarkastuskertomuksista, erityisesti Espanjasta usein jäsenvaltion tilintarkastuslaitos löytää ongelmia ohjelmasta, ei koko ohjelmasta, kuitenkaan vain osasta ainoastaan. Espanjassa esimerkiksi, jos on yksi joku välikäsi, jolla on ongelma, niin se heijastelee sitten moneen ohjelmaan ja ne merkitään silloin sanalla partial, koska muut ohjelman osat eivät altistu tälle vaikutukselle. No, voitte siitä, mikä on parempi. No pahinta on tietysti, jos koko ohjelma on ongelma. Eli full on tässä pahin vaihtoehto ja partial. No, silloin ainoastaan joku ohjelman osa on ongelmallinen. Tässä siis kokonaisluvut varaumiemme osalta ja yksityiskohtaisemmin jäsenvaltiokohtaisesti. Näette Espanjan takia, että koska siellä on ollut ongelma jonkun käden kanssa, niin tämä on ainoastaan tuossa kohdassa partial osittain vain. Tällä kertaa full ei ole parempi. Ja salista kommentti ilman mikrofonia. ETC, Euroopan territoriaalinen yhteistyö Interreg-ohjelmien kautta. Ja lopuksi vielä edustaja Zeller. Minun on kyllä sanottava, että teidän maalaamanne kuva on eikä turhankin kielteinen. Sanotaan, että yksinkertaistamisesta ei ole tässä mitään merkkiä. Se on mielestäni liiottelua. No selvä, mutta ehkä pitää joskus vähän suodattaa. Parlamentin ja neuvostohan oli kyseessä. Parlamentin ja neuvosto yhdessä hyväksyivät asetuksen, jossa oli monia yksinkertaistamismahdollisuuksia. kohesio esimerkiksi tai yksinkertaistettu maksatustapa, eli se, että on yksi yhteinen asetus kaikkia rastoja varten. Se on parempi, vaikka olisi moninaisia sääntöjä, niin hyvä, että säännöt koskevat sinänsä kaikkia rastoja. Myönnän kyllä myös sen, että yksinkertaistamisen eteen voidaan tehdä enemmän. Siksi komission jäseneni tällaisen korkean tason riippumattoman asiantuntijaryhmän asettikin. Sim Kallasin johdolla, aikaisemman komission varapuheenjohtajan johdolla ja kaikki rakenneinvestointirahastoperheessä tekevät yhteistyötä tämän työryhmän kanssa. Ensinnäkin, jotta voimme huolehtia siitä, että yksinkertaistamismahdollisuudet, jotka ovat olemassa, tulevat käyttöön. Ja hyvin avoimesti haluamme myös katsoa sitä, mitä lisää yksinkertaistamismahdollisuuksia meillä on. Ojemen hyväksymisestä vielä. Minä voin sanoa, että ne ohjelmat, jotka liittyvät aluepolitiikkaan, eivät ole hyväksyttynä vielä siis kansalliset. interreg ohjelmi menee aina vähän pidempään. Se on usein hankalaa, kun useat ihmiset on saatava yhteen. Mitä pääohjelmiin tulee? Minulla ei ole yksittäisiä lukuja, mutta yhden käden sormella voidaan laskea ne, joita ei ole vielä hyväksytty. Mielelläni toki annan sihteeristön kautta teille vielä näitä tietoja ohjelmien hyväksymisestä. Kiitos. Mielellämme otamme tuota tietoa vastaan. Kaikki tieto, jota haluaisin teiltä pyytää nyt ihan virallisesti, olisi tervetullutta. Eli kävimme Kreikassa, haluaisimme tietää, miten on käynyt Kreikan ohjelmien kanssa, mitkä on saatu valmiiksi ja mitä aiotaan tehdä niiden osalta – tämä surullisen kuuluisa lista on olemassa. Haluaisimme mielellämme siihen päivitystä ja loppuun sitten sellainen taulukon osa, jossa sanotaan, miten tästä eteenpäin. Kiitokset haluaisin osoittaa pääosastonne. Avustajat ja henkilöstö tekivät paljon työtä meidän eteemme. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen matka ja saimme pienen käsityksen aluepoliittisista ongelmista, erityisesti Kreikasta kuvittelin oikeastaan suoraan sanottuna näin meidän kesken vielä pahempaa, mutta hyvin mielenkiintoista se kaikki oli. Kiitos oikein paljon. Näin saimme teidän osionne päätökseen. Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Sitten pääjohtaja Servos, tervetuloa valiokuntaan. Olette täällä ensimmäistä kertaa. Antaisin teille heti puheenvuoron, jotta voitte vastata esittelijän yleisiin kysymyksiin. Olkaa hyvä ja kiitos, että olette täällä. Thank you very much and uh, thank you for Kiitoksia tästä. Kiitoksia kutsusta. Kiitän myös esittelijän huomiosta kokouksen alussa. presented, which is result-oriented approach. Hän puhui tulosun suuntautuneesta lähestymistavasta ja Eurooppa 2020 ja, ja muista näistä juuri tähän suuntaan komissio haluaa tehdä työtä ja haluaa, että myös jäsenvaltiot toimivat näin. Olemme yhtä mieltä lähestymistavasta ja palaan tähän vielä, kun puhun tuloksista. Esititte kysymyksen Euroopan sosiaalirahaston tuloksista. No on todettava, että meillä on jatkuva arviointi menossa kaudelle 2007-2013. Se saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä, mutta joitakin välituloksia voisin jo antaa. Ja lähetämme teille sitten kirjallisena kyllä tulokset, jos täällä vähän epäröi näiden lukujen kanssa, niin saatte kyllä kaiken kirjallisesti. Kausi 2007-2013 sosiaalirahastoon kattanut Lissabonin ja Eurooppa 2020 strategian avainalat 52 prosenttia koulutukseen, 39 prosenttia työllisyyteen ja 11 prosenttia sosiaaliseen osallisuuteen. Yli 80 miljoonaa osallistui operaatioihin ohjelmakauden alusta alkaen. Heistä on arvioitu, että noin 9 miljoonaa ihmistä sai työpaikan ja yli 5 miljoonaa ihmistä sai ammattipätevyyden. Yli 300 000 ihmistä sosiaalirahaston avulla tulivat itsenäiseksi ammatinharjoittajiksi ja 50 000 pk-yritystä sai tukea. Kohderyhmistä voisin jakaa seuraavat tiedot alhaisen koulutuksen omavat henkilöt. 50 prosenttia osallistujista ovat tällaisia nuoria, noin 30 prosenttia kaikista. Ja jos nyt keskittyisin hieman enemmän nuoriin, niin voisin sanoa, että yli 24 miljoonaa nuorta osallistujaa on rekisteröity kaudelle 2007-2013. Ohi menne vielä tasa-arvosta 51 prosenttia operaatiosta koskee naisia ja naisten osallistumista työmarkkinoille. Nämä ovat tärkeitä lukuja, jotka ovat arvioinnissa mukana ja tietenkin toimittamme teille jälkikäteisarvioon tulokset. Haluaisin palata siihen, mitä esittelijä sanoi. Me uskomme, että on oikein tärkeää yhdistää eh, sosiaalirahaston Euroopan 2020 ja tuloksiin ja ohjausjaksoon ja näin aikaisemmallakin kaudella on tehty. Toinen kysymys koski sitä, mitä etua uusista puitteista saamme. Tästä neljä asiaa. Valteri jo yhtä niistä käsittelikin enää toista. Yksi uusista asioista koskee näitä nettorahoitusoikeuksia. Meistä se on hyödyllinen. Lisäksi rahoituspuitteiden vahvistaminen on myös tärkeää uudella kaudella. Sitten haluaisin ehkä vähän pidemmän, pidempään puhua parista muusta asiasta. Ensinnäkin uudella kaudella olemme kehittäneet tätä tulospohjasta lähestymistapa. Meillä on selkeät tavoitteet, määrälliset tavoitteet ja tulokset ja indikaattorit, joista on sovittu jäsenvaltioiden kanssa ja ne ovat mukana näissä toimintaohjelmissa. Edelleen mielestäni tärkeä asia koskee sitä, että olemme kehittyneet yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Ne ovat nyt pakollisia kaikille sosiaalirahaston operaatioille, jotka ovat alle 50 000 euroa. Tästä olemme olleet iloisia. Tämän lisäksi komissio on asettanut tavoitteen, jonka mukaan olisi saavutettava – 50 prosenttia kaikista sosiaalirahaston toimista, niin että katetaan tällä yksinkertaistetulla menettelyllä vuoteen 2017 mennessä. En nyt väitä, että olisimme lähellä tavoitetta. Olemme ehkä neljäsosa matkasta jo käyneet, mutta teemme lujasti töitä niin, että tavoitteisiin todella päästäisiin tai ainakin liikelle sitä vuoteen 2017 mennessä. Lopuksi kysyitte yleisistä taloudellisista puitteista EU 2020 ohjelmasta ja ohjausjakson suosituksista yksittäisille jäsenmaille. Meille on, nämä ovat hyvin keskeisiä. On selvää, että työllisyyspääosasto on osa sitä ydinryhmää, joka valmistelee ohjausjaksoa ja sen suosituksia. On aivan selvää, että sosiaalirahaston kautta voidaan saada nämä suositukset täytäntöönpantoa. Esimerkiksi nuorisotakuu. Sehän on suositus, joka on neuvoston hyväksymä. Se on räätälöity kutakin jäsenvaltiota varten maakohtaisten suositusten kautta. Nuorisotyöllisyysaloite on meille tapa saada toteutettua ja täytäntöönpantoa nuorison takuu. Näin siis rahoitusvälineet ja politiikka saadaan samoille linjoille. Pitkäaikainen työttömyys myös. Komissio on hyväksynyt asiakoskaan suosituksen muutama viikko sitten on aivan selvää meille, että sosiaalirahastoon käyttämällä tällä kaudella voidaan täytäntöön panna kyseinen suositus kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten julkisten hankintojen tulokset. Joskus tilanne on niin tiukka, että sosiaalirahasto on ainoa tapa, jolla voi, voidaan parantaa julkiset työllisyyspalveluja – Tästä oli siis kysymys. Myös koulutusta työstetään. Otamme täysin huomioon ohjausjakson suositukset ja Euroopan 2020 strategian tavoitteet sekä eh, sosiaalirahaston käyttö. Kiitoksia. Thank you very much. Eh, niin, esittelijä. Niin. Kiitoksia, herra Sen Olette eh, jatkossakin tässä vastuunvapaus keskustelussa mukana lähivuodetkin. Sehän on mukava kuin mikä. Kiitos tästä päivityksestä. Pari täsmennettyä kysymyksiä. 12-15 vuoden lopussa, jos saamme kertomuksen, niin se olisi mukava. Minä esittelen samalla epäilykseni näistä synnytetyistä työpaikoista ja niiden kestävyydestä ja voidaanko niitä jotenkin mitata ja jos tiedämmekö, miten näille, näille tapahtuu tietyn ajan jälkeen. Toinen kysymysmerkki on hiukan isompi ja saattaa olla kaikillekin pääosastolle yhteinen. Ja se liittyy tähän tulosten ja suorituksen ymmärtämiseen ja sitten toisaalta toimintaan ja indikaattoreihin liittyvä epäselvyys koska jotkut mainitseman asiat tuloksiksi, kategoriat tuloksiksi ovat toimia, indikaattoreita kuin tuloksia. Siitä ehkä tarvitaan vähän syvällisempi keskustelu jossain vaiheessa. Pitää löytää yhteistä pohjaa siihen, mikä mielletään tulokseksi ja mikä vain jonkinnäköisesti toiminnaksi hankala juttu. voititteko kertoa valiokunnalle eh, nuorisotyöllisyysaloitteen, no, mainitsin tämän nuorisotakuun, mutta eh, haluaisin tästä, tästä aloitteesta sen täytäntöön panosta jotakin kuulla. Ja niin ikään haluaisin 2006 eh, 2006 Äh, rahoitusvarahantojakso, miksi se siellä vielä roikkuu e, ilman. Siellä, siellä tällainen kolmen miljoonan äh, äh, korjaava määräraha raha peri, peräisin vuosien takaa. Ja yksi kysymys, joka liittyy maksujen keskeytykseen, siellä oli 31 kaikkiaan 13 Espanjaa, 9 Italiaa osalta. Minkälaisia toimia pää, työllisyyden pääosasto on näiden osalta ottanut käyttöön? Sitten varaukset 2013 vuosikertomuksessa eh, on Kreikan osalta ja Unkarin osalta varauksia vaikka eh, aika runsaasti – esittelijänä minulla on jo vastaukset tiedossa, mutta voisitte kertoa koko valiokunnalle, mistä siellä on kysymys. Thank you for the questions. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin näistä työpaikkojen laadusta ja määrästä arviointi, joka on käynnissä, antaa paljon tietoa luku, työpaikkojen lukumäärästä. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä tietoa aikaisemman kauden työpaikkojen laajasta, mutta tätä kautta ajatellen äh, keräämme tietoja, joita jäsenvaltiossa voidaan hyödyntää. Kun arvioimme tilannetta, meidän pitäisi varmistaa, että luodut työpaikat – Eli ihmiset, jotka palaavat töihin, saavat laadukkaan työpaikan, eikä ainoastaan saa mitä tahansa työpaikkaa. Mainitsitte myös tämän seikan, joka koskee sisään tulevaa tietoa ja ulos lähtevää tietoa. Voisin antaa mielelläni teille enemmän tietoa näistä työpaikkojen määristä ja työmarkkinoilla palvista ihmisistä – Meillä on nämä tiedot vuosilta 2007-2013, mutta ne eivät ole kovin yksityiskohtaisia. Olen luottavainen siihen, että nyt kehittyneempien indikaattorien kautta seuraavalta jaksolta voimme antaa teille paljon täsmällisempää tietoa. Ja nyt haluaisin antaa hieman tietoja tästä nuorisotyöllisyysaloitteesta. Ensinnäkin kaikki relevantit toimintaohjelmat hyväksyttiin syyskuussa 2015 mennessä, joten olemme nyt täysin toimintakunnossa. Toisekseen parlamentin ja neuvoston ponnistelujen aika ansiosta on hyväksytty lisätty ennakkorahoitus ja, ja se maksettiinkin jo tämän vuoden 28. toukokuuta, eli kaikki jäsenvaltiot saavat 30 prosenttia ennakkorahoituksena. Tämä on merkittävä lisäys Tietojemme mukaan, nämä ovat siis väliaikaisia tietoja, nämä pitää vielä vahvistaa tulevina kuukausina, mutta näiden tietojen mukaan tilanne olisi seuraava. 110 000 nuorta osallistuivat nuorisotyölliseen aloitteeseen vuonna 2014 ja 1,3 miljardia euroa jäsenvaltiot suuntasivat kentällä suoritettaviin hankkeisiin. Ensimmäinen vaikutelmamme on se, että tulokset ovat rohkaisevia. Myös siksi, että näemme, että nuorisotyöllisyysaloite toimii näissä tärkeimmissä maissa. Sitten kausi 2000-2006. Tämä on hieman ikävä yllätys myös itselleni, nimittäin emme ole voineet päättää tämän tyyppisiä ohjelmia. Olemme keskustelleet asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa, puhumme tässä erityisesti Italiasta, siellä on erikoinen, erityinen ongelma Sisiliassa ja Kalabriassa, ja meidän on vaikea vakuuttaa tämä jäsenvaltio päättää ohjelmat, koska meillä ei ole mitään kannustimia, miten voisimme kannustaa heitä päättämään noilla. Keskustelemme heidän kanssaan ja yritämme löytää ratkaisuja, mutta, mutta meiltä puuttuu porkkana, jolla, jolla ratkaisu löytyisi. Aivan oikein totesitte, että meillä on 37 maksujen keskeytystä Espanjan osalta ja kun kysyitte, millaisiin toimiin on ryhdytty, todellakin tämä, tässä asiassa valitettavasti Espanja on yksi huonoista asiakkaistamme. Kun katsotaan aikaisempia vuosia, niin nähdään, että tämä tilanne on ollut päällä jo pitkään. Meillä onkin nyt useita toimintaohjelmia, joiden kautta autettaisiin Espanjaa erityisesti eri välielinten kanssa – meillä on näiden kanssa erityinen ongelma. Niin siellä on usein hyvin heikkoa hallinnollista kapasiteettia, joten täältä ongelmia tulee täältä väliportasta. Toivomme, että yksintyis, yksi, yksinkertaistettujen vaihtoehtojen kautta Espanjan ongelmat helpottuvat ja vältetään tämä nykyinen tilanne. Pystytte myös lyhyttä katsausta Kreikan tilanteeseen. Tilanne on muuttunut paljon viimeistä vuodesta siinä mielessä, että neljä Kreikan toimintaohjelmaa on asetettu varauksen tänä vuonna. Tein tämän päätöksen, koska saimme varoituksen tilintarkastustuomioistuimelta koskien vakavia puutteita. Ja lisäksi meillä oli sellainen tuntemus, että kansallisten tarkastajien toiminta oli liian rajallista sen kautta ei saatu täyttä kuvaa ja siksi nämä neljä operatiivista ohjelmaa on nyt asetettu varaukseen. Teemme työtä istuimen ja Kreikan viranomaisten kanssa ja olemme saaneet nyt tilanteeseen selvyyttä. Ja näin ollen olen voinut hiljattain juuri no, poistaa nämä varaamat ja, ja maksut taas juoksevat. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin esittää kysymyksen näistä keskeisistä indikaattoreista työllisyyden edistäminen, pitkäaikaistyöttömät, nuorisotyöttömät. Hienoa, että tämä on todella pääjohtajan tehtävä. Mutta onko tämä kuitenkin sellainen te- tehtävä, joka ei varsinaisesti kuulu, eikö tässä ole enemmän kansallisten tahojen toiminnasta kiinni, kun uudistuksia halutaan toteuttaa. Eli en tiedä, onko ihan hyvä ajatus, että tämä ongelma lykätään ikään kuin Euroopan harteille eikä ratkota sitä siellä, missä kuuluisi. Me voimme vain osittain tässä tukea Euroopan unionin. Nämä kollega Ajala Sender pyysi vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Sí, eh, muchas gracias, señora presidenta. Sí, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys pääjohtajalle. Kiitän häntä näistä tiedoista. Näistä maksukeskeytyksistä. Liittyykö niihin myös yhteisrahoituspuutteita. Tiedän, että joillakin alueilla tällaisia ongelmia on ollut, mutta en tiedä viittasitteko tähän, koska minulla ei ole ollut aikaa analysoida kaikkia näitä tietoja. Sitten toinen kysymys, sivu 65 tässä asiakirjassa. Täällä on hyvin laaja kaavio, jossa jäsenvaltioittain määritellään virhe riskit ja tilanne kunkin operatiivisen ohjelman osalta 2007-2013 ja vuoden 2004 osalta myöskin. Haluaisin ymmärtää vähän paremmin, mitä täällä oikein nyt kuvaillaan. Täällä on vuoden 2014 arvioitu riski, sarake. Ja siellä on nämä 22 espanjalaista ohjelmaa ohjelmaa, mutta siellä on myös 24 italialaista ohjelmaa, 16 saksalaista ohjelmaa. Haluaisin tietää, millä tavalla selitetään nämä kriteerit globaalin riskille. Nämä ovat miljoonia. Espanja ja Saksan tilanne samantapainen. Italia menee ylikin. Unkari on kaksi kertaa suurempi haluaisin ymmärtää, mitä nämä määrät tarkoittavat. Nämä ovat miljoonia euroja ja otsikkona on globaalin riskin kvantifiointi. Onko tämä jotakin maksamatonta, joka pitää periä vai onko näihin asetettu varaamia vai mitä tämä tarkoittaa? Haluaisin ymmärtää paremmin, mitä nämä sarakkeet oikein ovat. Nehän muistuttavat toisiaan paljon. Kuitenkin loppupäätelmä on se, että Espanjan väliportaassa on ongelmia. Näyttää siltä, että riski on kuitenkin sama, kuin nämä miljoonamäärät ovat täällä kuitenkin pienempi kuin monissa muissa jäsenvaltioissa. Haluaisin todella ymmärtää vähän tämän taulukon paremmin. Kiitoksia. Unter kollegit Zellermann. Kollega Zeller. Ich habe eine Frage zum... Minulla olisi eh, kysymys tästä globalisaatiolla rahastosta Työmarkkinapolitiikka on kyllä jäsenmaiden asia. Ja globalisaatiorahasto on perustettu sellaisia seutuja ja kaupunkeja varten, jotka ovat joutuneet globalisaatiotointen kaltoin kohtelemiksi. Eli se on johtanut sitten näihin lomautuksiin, siis potkuihin suuri, suurin joukoin jossain kaupungissa tai alueella, niin että esimerkiksi joku tuotantolaitos sitten siirtää Euroopasta jonnekin kolmanteen maahan ja viettää sitten sikäli sitten työllisyysaukon. Tätä on, tähän on vähän infatorisesti jo tartuttu. Ne määrät nopeutetussa käsittelyssä myönnetyt väenrahat täällä parlamentissa ovat nousseet jyrkästi parin kolmen viime vuoden aikana. Ja arvelenpa, että siellä on sellaisiakin hankkeita joukossa tai tapauksia joukossa, jotka ovat täytä näitä globalisaation kriteereitä. Eh, jossain vaiheessa tulee, tulee mieleen, että, että Äh, joskus haetaan rahaa sellaisiin irtisanomisten paikkaamiseksi, jotka johtuvat vain normaaleista suhdanne, suhdanne heilahteluista, jotka nyt ovat valitettavan tavanomaisia Euroopan unionin alueella, eivätkä tähän globalisaatioon kytkeydy ollenkaan. Onko näille jokin oma pääkohta siellä ja äh, miten ne lasketaan ja ovatko ne maksuja, jotka jotka ovat tuolta sosiaalirahastosta Euroopan unionin budjetissa on muitakin menoreikiä, niin kuin viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet. Eli sen vuoksi tällainen pieni reservi siellä oli on paikka. Tässä näkyy prosentti pyörivään tuossa puole, 50 prosentin korvilla se äh, on tietysti ilahduttavaa niiden kannalta, jotka voivat sitä hyötyä, mutta, mutta jos ajatellaan, äh, työ, työmark- tuleeko tässä nyt tehdyksi sitten työmarkkinapolitiikkaa ikään kuin takaoven kautta? Pääjohtaja, olkaa hyvä. Herr Savos, pitää. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, let me try. Kiitoksia kysymyksistä. Yritän nyt käydä ne läpi yksi kerrallaan. Edustaja Karisle ensimmäinen kysymyksenne. Tämä ohjauskausihan on kollektiivista toimintaa. Sehän tarkoittaa, että nämä tavoitteet ja suositukset, joita komissio tekee, toimivat ainoastaan, jos jäsenvaltiot hyväksyvät ne. Sama pätee sosiaalirahaston. Kyseessä on EUn budjettiin ja jäsenvaltioiden yhteisesti hallinnoima väline. Todella uskon, että nämä tavoitteet, joista nyt olemme keskustelleet, koskien työllisyyttä, nuorten työllisyyttä ja ammattikoulutusta, ne onnistuvat vain, jos niistä ollaan nyt ne yhtä mieltä EU-tasolla ja jäsenvaltiossa. Tämä ei siis toimi vain EUn kautta, vaan tämä on jaettu kahden tason välillä. Sitten näistä maksun keskeytyksistä ja yhteisrahoituksen puutteesta. En ole koskaan törmännyt maksun keskeytykseen, jossa syynä olisi yhteisrahoituksen puute. Mitä tahansa voi tietenkin tapahtua, mutta en ole tähän, tätä näin. Sitten virhetasosta. Jäsenvaltioiden viranomaisten kertomuksen perusteella työllisyyspääosaston tarkastamana ja tietenkin Olafin tietojen mukaan meidän virhearvioimme on 2,8 ja 4 prosentin välillä vuodeksi 2014 vuosien mittaan olemme olleet aina hyvin lähellä tilintarkastustuomioistuimen arviota. Tämä on minulle hyvin tärkeää, koska minun mielestäni meillä pitää olla sama menettelytapa. Jos näkemyksemme ovat kaukana toisistaan, niin se on merkki siitä, että jommalla kummalla on väärä toimintatapa, joten on hyvin, hyvin tärkeää, että pääsemme samoihin tuloksiin. Tämä arvioitu virhetaso perustuu kansallisten tarkastusviranomaisten työlle. 88 prosenttia eh, meille kerrotusta virhetasosta on sellaista, mitä voidaan pitää luotettavana. Tämä on varmasti tärkeä. Sitten tämä rahoitusriski. Globaalisti arvioimme, että rahoitusriski on 160 6 miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia eh, sosiaalirahaston välimaksusta. Eli kyseessä on prosenttimäärä määrä sosiaalirahaston välimaksuista. Sitten kysymys esitettiin koskien Euroopan globalisaatiorahaston käyttöä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä väline ei kuulu Euroopan unionin talousarvioon, ja jotta sitä voidaan käyttää, tarvitaan lainsäädännöllinen ehdotus. Joten tämän välineen käyttäminen on tämän talon valvonnan alaista. Tehän voitte tarkastaa, että noudatamme täysin niitä vaatimuksia, joita lainsäädäntö meille asettaa. Kiitoksia. Ja. Kiitos. Kiitos oikein paljon vastauksista ja siitä, että tulitte tänne Toivon, että ehditte vielä lentokoneeseen, vaikka olemme vähän aikataulusta jäljessä. Sydämelliset kiitokset. Seuraan maatalouspolitiikka pääosaston pääjohtaja. Leimat, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Kiitos, että sain kutsun tänne valiokuntaan. Hienoa, että saan mahdollisuuden vastata joihinkin kysymyksiin – joita esittelijä muut valikunnan jäsenet esittävät. Noin kahdeksan miljoonaa hyötyy suoraan yhteisestä maatalouspolitiikasta ja ainoastaan viljelijät, vaan myös yritykset ja paikallishallinto. Ja epäsuoraan myös EUn kansalaiset hyötyvät politiikasta, jonka kautta huolehditaan ruokaturvasta, elintarviketurvallisuudesta, suojellaan ympäristöä ja pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Politiikka ylläpitää myös talouden toimintaa ja huolehtii maisemistamme. Pari aikaansaannosta YMPn aikaansaannoksesta, jotka ovat toimintakertomuksen indikaattoreissa mukana tavoitteemme, ovat lähinnä vakauttamassa tuloja, viljelijöiden tuloja. Viljelijöiden tulot ovat hyvin riippuvaisia usein vaihtelevista markkinahinnoista. Kuitenkin viime aikojen tiedot osoittavat, että kun keskivertotulo kasvaa EU:ssa, viljelijöiden tulot samansuhtaisesti kasvavat. YMP itse asiassa sopeuttaa markkinoiden ja kompensoi markkinoiden volatiliteettia. Näin ei jätetä viljelijöitä jälkeen. YMPtä on uudistettu, jotta suunnattaisiin enemmän markkinoille elintarviketuotanto ja maatalous ottavat aloina paljon paremmin huomioon markkinat ja viennit. Vienti lisääntyy nopeasti kukoistaa jopa. Aikaisemmin EUn hintatasot ovat olleet yli maailmanmarkkinoiden. Nyt olemme kilpailukykyisempiä. Vuodesta 2010 EU on ruoan ja juomien nettoviejä alan tuotteiden vienti 122 miljardia euroa. Nettotaso noin 20 miljardia euroa. Vienti, viennin kasvu 8 prosenttia vuosittain viimeksi kuluneiden vuosien aikana – Ja sitten ympäristöala on lisääntynyt 30 miljoonaa hehtaaria, eli kolminkertaistunut. Näin tuetaan ympäristöä ja kestävyyttä. Luvut 2007-2013 osoittavat, että 8,7 miljardia EUn varoja käytettiin, jotta modernisoitiin 380 tilaa vielä 25 miljoonaa euroa – on investoitu yksityisiin investointeihin. Tiedon siirto on tärkeää, kun pyritään vastaamaan uusiin haasteisiin. 2007-2013 yli 2,4 miljoonaa ihmistä sai koulutusta, maatalousalan ja metsätalousalan koulutusta. EUn maataloutta tuetaan jotta voidaan huolehtia kilpailukyvystä ja viljelijöiden vakaammista tuloista. Ja sitten lisää tietoa tässä kertomuksessa on muistakin indikaattoreista, mutta en puhu niistä nyt enempää. Sitten uusista tekijöistä vuonna 2014. Meidän uudistuksemme sovittiin vuonna 2013, joten olemme siirtymäkaudessa, elämme siirtymäkautta uudistuksen täytäntöönpanossa, joten erityisesti maaseudun kehittämisen osalta vuonna 2014 ollaan vielä täytäntöönpanossa aikaisempia ohjelmia ja suunnittamassa uusia. Suorien tukien osalta uudet tekijät, kuten viherryttäminen, alkaa vasta vuonna 2015-2016 vasta nähdään tuloksia. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että valmistelut ovat alkaneet tämän uuden tilanteen valmistelut, siis valmistelut ovat edenneet, joten ensinnäkin on tärkeää olla hyvin valmistautunut hallinnolliselta puolelta ja siksi olemme järjestäneet rakennettamme agripääosastolla. Me olemme muuttaneet hallintokaaviotamme ja luoneet erityisyksikön joka hoitaa suoria tukia, suoria maksuja lähinnä viherryttämiseen liittyviä tukia. Olemme kehitelleet lisäksi läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan auttaa jäsenvaltiota valmistautumaan uuteen ohjelmointikauteen. Lisäksi, jotta voitaisiin huolehtia tehokkaasta valvonnasta – me olemme luoneet uuden roolin tällaisille sertifiointitahoille, jotka lähtevät toimintaan uuden ohjelmakäyden alusta. Uusia tekijöitä on sisällytetty liittyen keskeyttämiseen ja siihen, miten maksujen keskeytys voidaan toteuttaa. Tämänkin on tarkoitus parantaa rahoitus hallintoa jäsenvaltioissa. Lisäksi on otettu käyttöön yhteiset arviointipuitteet, jotta voitaisiin paremmin raportoida siitä, miten politiikkamme toteutuu. Paljon valmisteluita siis vuodelle 2014. Yllättävä tapahtuma vuonna 2014 oli Venäjän, Venäjän asettama kauppasaarto. Tämä Venäjän päätös koski suurta osaa vientiä, lihan, maitotaloustuotteiden osalta vientikieltoja vuonna 2014 ja nyt olemme pyrkineet kompensoimaan tätä kieltoa ja olemme pyrkineet auttamaan viljelijöitä vakauttamaan tulotasonsa – ja olemme pyrkineet auttamaan yrityksiä tällä alalla, jotta voidaan edistää vientiä muille alueille maailmassa. Pari sanaa vielä. Haluamme huolehtia siitä, että tämä tärkeä politiikan ala on kunnollisen valvonnan alla. YMPn budjetin hallinnointi on parantunut virhetaso jäsenvaltioiden maksatuksissa on muuttunut 3,10 prosenttia YMPn osalta kaiken kaikkiaan. Toinen arviomme on se, että jos otetaan huomioon kollektiivinen kapasiteettimme, suhde on kahden prosentin olennaisen virhemarginaalin alla – Ongelmia voi syntyä, kun maksatuksia tehdään suoraan viljelijöille ja kuitenkin on otettava huomioon, mikä on hyväksyttävä taso. Ja sitten on arvioitava niitä väärin tehtyjä suoritettuja maksuja, jotka on perittävä takaisin. Ja sitten on toimintaohjelma, jonka kautta puututtaan puutteisiin Vuosittaisessa toimintakertomuksessa varaumia on ollut 63 ja nyt määrä on laskenut 52. Agri-pääosasto on ylläpitänyt sitä tilinpito- ja raportointijärjestelmää, joka on ollut viime vuosina käytössä. Tiedämme tarkkaan, missä ongelmat piilevät ja aiomme järjestelmällisesti esittää jäsenvaltioille parannusehdotuksia, kun se on tarpeen. Ennakkotoimien kautta voidaan saada hyviä tuloksia. Tämä nähdään virhesuhteessa vuodelta 2014. Jotkut jäsenvaltiot ovat saaneet paljon kritiikkiä osakseen viime vuosina, kuten Kreikka ja Espanja. Nyt kuitenkin nähdään, että kunnollisen valvonnan kautta, toimivien ohjelmien kautta muutoksia saadaan aikaan. Pääosastomme aikoo jatkaa samalla linjalla tukien jäsenvaltioita hallinnointivalvontajärjestelmien kehittämisessä niin, että virhetaso pystyy kurissa. Eh, Sitten kommentoisin vielä näitä makohtaisia suosituksia koskevia kysymyksiä ja ohjausjaksoa koskevia kysymyksiä. Agripääosastoon ja maatalouspolitiikan ei suoraan liity tämä ohjausjakso merkittävänä operaationa, mutta tietenkin meitä kiinnostaa saada jäsenvaltiot mukaan siihen, että tätä paremmin täytäntöön pantaisiin tulevina vuosina. Olemme pyrkineet tähän jo puuttumaan, kun jäsenvaltiot muuttivat eh, maaseudun kehitysohjelmia, annamme kantamme ja odotimme näitä muutoksia ja odotimme, että ne parantaisivat eurooppalaisten veron, veronmaksajien varojen käyttämistä ja tehostaisivat ohjelmia. Jäsenvaltioilla oli siis mahdollisuus muuttaa ohjelmia nyt meillä on mm, tähän mahdollisuus ja käytämme aina tämän mahdollisuuden hyväksemme esimerkin, esimerkiksi hyväksymään nämä ohjelmat. Oli joitakin toimia, joita pidettiin virheherkkinä, niitä ei hyväksytty enää uudelle kaudelle, joten tiettyä parannusta saavutettiin veronmaksajien varojen käyttämiseen – täytäntöön panemalla näitä toimia toimenpideohjelmissa. Tietenkin mielellämme tekisimme lisää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tässä asiassa ja olisimme oikein iloisia, jos vastuuvapaus päätöslauselman kohdalla jäsenvaltiota muistutettaisiin siitä, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Luulenpa, että minun pitääkin tähän lopettaa puheenvuoroni, mutta voimme mielelläni, voin mielelläni vastata yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon esittelijä. Kiitoksia pääjohtaja Pleva. Pari tikaista kysymystä. Saan selvyyden epäselvään asioihin. Taas epäilyttävät nämä numerot, jotka, näitte, jotka näimme teidän toimintakertomuksessanne. Osan siitä selitettekin region läsnäolo tässä voi auttaa myöskin selviämään näin. Näitä vuosikertomuksenne mukaan 58 prosenttia EUn väestöstä elää maaseudulla <clears throat> tai alue, maaseutua muistuttavilla alueilla, ma, maaseutualueilla. Ympäristöviraston mukaan sitten taas Eurooppa on 75 prosentissa ma, maaseutuväestöä ja sitten region mukaan 50 äh, äh, äh, prosenttia väestöstä elämää seuralla. Kannattaisiko vähän jotain synergiaetuja tavoitella näiden pääosastojen välillä? Tämä vähän hämmentää. Sitten, sitten on teillä tällainen, tällainen suoritusindikaattori, eli maaseudun työllisyys työllisyysaste kerrotte sen alleen vakaa 2014. Kysyn vain itseltäni, että miten komissio voi selittää, että yhtä, yhtäältä viljelijöiden lukumäärä jatkuvasti vähenee ja toisaalta sitten taas työllistymisaste maaseudulla on vakaa. Koskeeko tämä kaikkia maaseutualueita? Ja vielä yksi kysymys varauksista Entä Turkin part, onko se sama kuin viime vuonna? Onko siellä tapahtunut jotakin erityistä? Tämä, nämä IPAT filosofinen, filosofinen poikkeama tässä se, Tuossa äh, syyskuulla oli laaja viljelijöiden mielenosoitus täällä. Äh, uskotteko sen äh, kuvastavan sitä, että, että DG Agrin kaikki tavoitteet ovat käytännössä toteutuneet? pääjohtaja, olkaa hyvä. No, very pertinent questions. Kiitos näistä hyvin aiheellista kysymyksistä alusta lähtien. Eli tämä tilastot sitten ensin Eli mikä nyt sitten on maaseutu, maalaisten rool, ma- osuus. Se ei, me tietysti perustamme oman, omat arviomme eri tilastoihin, e, e, eri luvut ovat peräisin eri lähteistä – Minulla on selkeää tilastoja ainakin, edun, jotka tilastaa meidän edunsaajistamme siis, eli, eli viljelijöistä, jotka osallistuvat meidän hankkeisiimme. Tästä, tästä saadaan helpo, helposti ää, pätevää mm, statistiikkaa, erityisesti sitten mitä tulee näiden maaseutuohjelmien edunsaajiin. Tässä nyt tietenkin sitten on määrittelykysymys taas, millä tavalla tulkitaan tämän maaseutualueet. Ei tässä nyt, ei tässä nyt kummallakaan nyt ole mitään kilpailua siitä ainakaan, että sinne kaupunkeihin lisää väkeä maaseudulta saataisiin. Jaha, ja sitten viljelijän äh, mielenosoitukseen liittyen. Äh, se oli lähinnä maito, maitoalaa äh, sivuava esimerkiksi tämmöinen maitokiintiöiden lisääminen EU-ssa. Muistutin jo, että että Venäjähän kielsi maitotaloustuotteiden ja jalosteiden tuonnin maahan pakotteiden yhteydessä. Näin sitten näitä tätä maitotaloustuotteista on tällainen ylijääjämähijärvi kasvanut ja vuori Eh, eh, sitten kehittyvissä talouksissa toisaalta on sitten eh, lisää, tämä kulutus vähentynyt, mistä sitten tämä ylijäämä on päässyt syntymään ja viljelijät sitä sitten paheksuivat kovaäänisesti ja me sitten välittömästi ryhtyimme lieventämiin toimiin ja mitä tulee näihin Venäjän tuontikieltoihin jo viime vuonna ja otimme käyttöön tiettyjä toimenpiteitä, mutta myös tänä vuonnakin syyskuussa ylimääräisessä ministerineuvostossa lanseerattiin tällainen solidaarisuuspaketti, jossa, jonka kokonaissumma ylsi 500 miljoonaan euroon nimenomaan näiden, näiden seikkojen korvaamiseksi ja helpotuksen tuomiseksi viljelijöiden tuskaan. Samoin pyritään monipuolistamaan vientiä kaikin tavoin, mutta tällä uudella apupaketilla sitten tarvitsemme joustovaraa jäsenmaille korjata sitten tiettyjen alueiden ongelmat, paitsi maitotalous, myöskin muilla maataloustuotannon sektoreilla. Tämä ongelma on, on hyvinkin tiedossamme ja mitä sitten tule, tulee tähän, näihin epään Turkin osalta haluaisin todeta, että vahvista, että, että tämä varaus on yhä voimassa. Mutta voimme niin ikään vahvista, että parannusta viime vuot- edellisvuoteen on havaittavissa. Ja, Kiitos paljon kollega Aila Sender. Hyvä. I forgot about the employment. Eiku, äh, sorry, unohdin tämän työllisyys, äh, työllisyysjutun. Eli äh, siis maaseudun työllisyysluvut näyttävät pysyvän, pysyneen samoina, vaikka viljelijä, viljelijöiden lukumäärä on vähentynyt. On selvää, että jos maataloudessa tapahtuva edistystä. Siellä on tietenkin tiettyjä innovaatioita, otetaan käyttöön siinä mielessä, se vähentää sitten työvoiman tarvetta, mutta toisaalta sitten meidän toimin on, sa, toimin on saatu uutta työllisyyttä näille alueille luoduksi. Äh, luopuvat viljely, viljelystä, äh, maanviljelystä ja siirtyvät, eivät muuta pois, mutta rupaavat vaikka tätä agroturismia harjoittamaan tai jotain muuta bisnestä pyörittämään. Itse maanviljely sinänsä ja maatalous vähenee, tulee maatalouden, maatalousammatin harjoittamiset harjoittajan yhä vähemmän, mutta, mutta tämän yhteisen maatalouspolitiikan sisällä tapahtuu myöskin sisäistä liikehdintää esimerkiksi edullisemmille alueille, halvemmille asuinalueille. Ja tämä esimerkiksi juuri saadaan sitten eloa näille alueille. Niin aivan lyhyesti haluaisin vain kysyä yhtä asiaa. YMPn uudistuksessa tuli eteen tilanne, jossa yhteisessä maatalouspolitiikassa avautui tällaisia subsidiariteettien päätösmahdollisuuksia nyt 2014-2020 kaudella jäsenvaltioiden mahdollisuudet soveltaa YMPtä omien kriteereiden perusteella on mahdollista Espanjan tapauksessa. Mielestäni emme ole toimineet tässä oikein, vaan Ongelmia tulee vaan lisää. Haluaisinkin nyt tietää, kun ajatellaan jäsenvaltioiden kykyä täytäntöpanna tai valita tai soveltaa sopivaa tapaa, jolla täytäntöön pantaisiin YMPn tukia, millä tavalla te uskotte, että tämä tulee vaikuttamaan näihin ongelmiin tilinteon hetkellä? Mm Tämä oli aikamoinen karhun palvelus, kun YMPstä siirryttiin maaseudun kehitykseen. Virhe, virheiden mahdollisuus lisääntyi paljon. Nyt meillä on vielä tämä puoliväli jäänyt uusi YMP ja kysymysmerkkejä on vielä lisää. Mitä siis odotatte tästä täytäntöpanosta? Espanjan viljelijät jo nyt marraskuussa eivät tiedä, mitä tämän vuonna 2014 alkanut uudistus heille tulee tuomaan, niin emme ole erityisen tyytyväisiä, ei vain maitoalalla, vaan muutenkin. Sitten toinen asia. Olisiko mahdollista, että tässä niin sanotussa uudistuksessa tai uudistuksen puolikkaassa olisi mahdollisuuksia vähentää tätä kuilaa ja näitä ongelmia? Espanjassa kyseessä on vakava ongelma. Ich möchte den Zustand Minä haluaisin puhua maaseudun kehityksen maksatuskeskuksista. Hienoa työtä, jos saatte Englannista kuulla 0,4 prosentin virhetasosta ja sitten korjataan se kahdeksaan. Ja entä mitä Kreikan luvuille tapahtui? Nämä eivät ole pikkuja, se on 0,19 liettoista ja siitä tulee 8,19 Useamman kerran tällaista on jo ollut, mutta eihän tällaista voi noin vain hyväksyä. Eikä tällä ole myöskään mitään vaikutusta siihen, miten näitä maksatuskeskuksia akkreditoidaan. Eli mielelläni haluaisin kysyä, miten reagoit. Eli se, te korjaatte tuota virhetasoa, mutta mitä muuta pitäisi tehdä? Kiitos, teillä on nyt puheenvuoro. I will uh, reply in order. Voisin vastata. Ensinnäkin tästä subsidiariteetista 2014-2020 kaudella on totta, että kun uudistuksessa sovittiin parlamentin ja neuvoston välillä komission ehdotuksen pohjalta, niin nyt ollaan tilanteessa, jossa jäsenvaltiolla on enemmän joustavuutta ja toivon, että vastuuta on myös enemmän jäsenvaltioilla täytäntöpanon vaiheessa. Meillä on hyvin monitahoista maataloutta, siksi jäsenvaltioilla on välineitä, joilla voidaan puuttua kysymyksiin eri alueilla. Kuinka tähän ongelmaan pitäisi puuttua ja kuinka olisi arvioitava näitä uusia asioita, joita jäsenvaltioissa kehitellään 2014-2020 kaudella. Voisin sanoa, että olemme jo valmistelleet tällaisen yhteisen valvonta-arviointipuitteiston. Siinä on 23 indikaattoria. Taloudelliset indikaattorit, ympäristö ja muut indikaattorit ovat mukana ja niiden avulla voimme arvioida politiikan tuloksia, koska seuraamme myös tämän valiokunnan suosituksia niin että voimme keskittyä politiikan tuloksiin. Olemme valmiita arvioimaan uutta välinettä, mutta se koskee vasta tulevaisuutta. Nythän puhumme lähinnä vuodesta 2014 ja sen osalta jo sanoinkin, että, tämä kerroin kuinka olemme politiikka arvioineet. Sitten tämä toinen kysymys. Taikka ehkä vielä tästä kaudesta 2014 2021 asia vielä. Meillähän on prosessi, joka perustuu aika yksinkertaisille komission ehdotuksille. Lopputulos on kuitenkin se, että politiikka on monimutkaisempaa kuin aikaisemmin. Nyt pyrimme keskittymään yksinkertaistamiseen komission jäsenen tehtävänä on täytäntöönpannan politiikkaa ja yksinkertaistaa. Ja yksinkertaistaminen edellyttää sitä, että palataan taas jäsenvaltioiden ja parlamentin puheille niin, että, hyvä, että ehdotus voidaan hyväksyä. Olemme nyt seulomassa lainsäädäntömme kokonaisuudessaan yksinkertaistamisen vinkkeleistä kysymme mielipiteitä parlamentilta ja jäsenvaltiolta sidosryhmiltä niin, että saisimme ajatuksia tätä yksinkertaistamisharjoitusta varten. Teemme työtä eri näkökohtien kannalta. Niistä voidaan keskustella jäsenvaltioiden ja parlamentin, parlamentin kanssa, mutta tämän lisäksi pyrimme yksinkertaistamaan delegoituja tätä ja säädöksiä. Sitten nämä näistä lisätuista, näistä top-up-tuista ja mitä olemme maksaneet näille virastoille ja niihin liittyvät virhetasot. Niin, puheenjohtaja, on totta, että olemme nostaneet virhetasoa, joka määriteltiin virastojen tilastojen perusteella. Meillä on hyvin selkeä menettelytapa sen osalta, kuinka toimia, niin että voidaan määritellä nämä järkevät ja luotettavat virhetasot. Joissakin tapauksissa, niin kuin vuosittaisessa toimintakertomuksessa on todettu, me saamme tietoja virastoilta, mutta sen Sen perusteella olemme lisänneet virhetasoa, olemme saaneet siis myös lisätietoja. Tarkastuksessa käytämme myös tilintarkastustuomioistuimen tietoja. Arvioimme kaikki tiedot, mitä olemme saaneet maksu virastoilta ja sertifiointielimiltä. On totta, että emme ole tyytyväisiä siihen, että meidän oli nostettava virhetasoa, koska olisi tietenkin paljon parempi, jos tilastopohjainen viraston määrittelemä virhetaso olisi jo luotettava. Uskomme, että ero ei johdu viraston huonosta tahdosta, vaan, vaan siitä, että virastovalvonnassa on joitakin puutteita. Siksi teemme työtä niin, että parantaisimme virastojen valvontajärjestelmiä. Käytännössä, mikäli virhetaso on 2 ja 5 prosentin välillä, arviointiemme pohjalta tai eri, ja erityisesti jos on yli 5 prosenttia, asetamme varauman – ja tarpeen mukaan pyydämme täytäntöpanna toimintasuunnitelmaa ja tarkistamme, onko se sitten täysin täytäntöön pantu. Näiden toimien avulla voimme tulevaisuudessa saada luotettavampaa parempaa valvontaa virastojen taholta, eikä niin suuria eroja sitten enää näkyisi meidän arvioidemme ja maksuvirastojen arvioiden välillä virhetason osalta. Uudistetussa YMPssä sertifiointielimillä on merkittävämpi rooli. Ne tulevat olemaan vastuussa maksuviranomaisten tilastojen valvonnasta – ja muista maksuviranomaiseen liittyvistä asioista. Tulevaisuudessa uskon, että näille lisämaksuille tulee olemaan vähemmän tarvetta ja, ja virastot voivat luotettavammin arvioida virhetasoa. Joissakin tapauksissa on jo oireita nähtävissä siitä, että arviomme olevat varsin lähellä tai jopa aivan samoja kuin maksuviranomaisen arviot, mutta joissakin tapauksissa, niin kuin mainitsitte, niin eroa kyllä vieläkin näkyy ja teemme työtä jäsenvaltioissa maksuvirastojen kanssa niin, että saamme sen kurottua Wenn so kommt, gebe ich Ihnen einen aus. Ähm, no niin, tuo olisi siis meille valtavan iloinen asia. Varmasti mielelläni luen tämän mustaa valkoisella. Minä olen aina ihaillut teidän toimintakertomustanne. Se on hyvin avoin. Toivon, että toimitte tulevaisuudessakin näin. Kiitos. Nyt meillä on reilu tunti aikaa ja neljä pääjohtajaa, joten nyt valtavan tiukkoihin toimiin joudun ryhtymään. Anteeksi, että joudutte odottamaan niin pitkään, mutta 80 prosenttia budjetista on hoidettu. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Uh, let me... Kiitos uh, puheenjohtaja. Haluan aluksi todeta, että me olemme myöskin osaltamme ty- tyytyväisiä siitä, että kun esittelijäkin, että halutaan tuloksiin panostaa enemmän ja mitä, mitä sitten konkreettisia tuloksia nyt on saatu. Uusi rahoitusasetus on mahdollistanut sen, että tai se varanhoitoasetus, että me olemme nopeasti sitten päässeet soveltamaan tukitoimia alueille, jotka tässä ovat mm, eniten etusijalla. Esimerkiksi syönän vastainen taistelu on edennyt hyvin Samoin sitten äh, nämä ympäristöystävälliset äh, ajoneuvot äh, ovat yhtenä onnistuneiden hankkeiden listalla tuon tuoreimmasta, tuoreimmasta luettelosta saatte esimerkkejä siitä, miten tämä innovaatio-ohjelma on onnistunut lähellä päivinä. Saatte lisää kirjallista materiaalia tästä aiheesta. Me, me olemme saaneet konkreettisia ää, tuloksia ihan lyhyelläkin aikavälillä, vaikka tietenkin meidän toimintamme <clears throat> on pitkä, pitkä vaikutteista, lähinnä 30 prosenttia tästä kasvusta on aika lailla innovatiivisuuden ja tietokehitystyön hedelmiä, jos ajatellaan talousta kehitystä laajemminkin, mutta tässä vuosikertomuksessa me olemme paitsi kiinnittäneet huomiota tieteellisiin tuloksiin, olemme niin ikään tällaiseen vankkaan taloushallintoon olemme panostaneet äh, kaikki koordinaattorien koulutus, kaikki mahdolliset tilaisuudet, nämä meidän virhetasomme on 5 prosenttia Eh, korjattuna kolme eh, tilintarkastustuomioistuin teki tästä mielenkiintoisen havainnon, eli että olemme yhtä mieltä, olemme eh, joutuneet myöntämään, että virhe, virheet johtuvat mutkik, ohjelmien mutkikkuudeksesta. Horizon 2020 on nimenomaan yksi, yksi tässä pahimmista syntipukeista. Parlamentti on tässä ollut aika hyvänä liittolaisena meidän pitää näitä menettelytapoja pyrkiä yksinkertaistamaan rahoitustasot olkoot joka paikassa samoin koko elektroninen työvuo elektronisen allekirjoituksineen, sähköisen allekirjoituksineen muinen on tietenkin yksi asia, jolla päästään tässä eteenpäin. Parlamentti on, on tätä yksinkertaistamistyötä kovastikin peräänkuuluttanut ja myöskin meihin, meitä sinä patistanut ja auttanut totta kai varmaankin tämä virheet vähenevät. Ja sitten kun saadaan Horizon 2020 ohjelmat pyörimään, tietenkin jos säännöt ovat helppoja, helpompia ymmärtää, virheitä ei satu, edunsaajat pystyvät toimimaan paremmin ja kaikki toimijat pystyvät sitten toimimaan selvillä vesillä. Sitten niin, tästä Horizon 2020-ohjelmasta vielä. Tulemme jatkamaan kampanjointia tämän tällaisen, tämän näiden virheiden, virheiden vähentämiseksi. Aina uuden vuoden joulutervehdyksessä toivotan onnea ja menestystä, hyvää uutta vuotta ja hauskaa joulua ja vähemmän virheitä, kiitos että pääsemme sitten näihin riittäviin, hyväksyttäviin tasoihin. E, Nikään lyhyesti mainitsisin tämän yksinkertaistamisselvityksemme ensimmäiset tulokset koskien näitä e-, edunsaajien toiveita osoittaa selkeästi, että lähes kaikki ovat todenneet, että että Horizon 2020 säännöt ovat merkittävä askel eteenpäin, mitä tulee yksinkertaistamisen. Eli eh, eh, ohjelma on erittäin helposti saatavissa. Me olemme saaneet jo 65 000 ehdotusta, hankeehdotusta. Eh, tässä lyhyt johdanto itse aiheeseen. vasta mielelläni kysymyksiin. Kiitos esittelijä. Kiitos oikein paljon. Pääjohtaja, kiitokset konkreettisista esimerkkeistä. Niitähän juuri tällä hetkellä tarvitsemme konkreettisia esimerkkejä tuloksista. Pari kysymystä. Yksi liittyy siihen, mitä juuri sanoit, ja odotamme horisontti 2020 yksinkertaistamista. Oikein sanotte, että suurin osa virheistä liittyivät siihen, että ohjelmat, ohjelma oli niin monimutkainen seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma. Mutta miksi piti odottaa horisontti 2020? Miksi yksinkertaistaminen on ollut aikaisemmin mahdollista? Miten, miksi pitää vielä odottaa? Tämän kysymykseni. Ja tietenkin, kuten sanoitte, 75 000 ehdotusta horisontti 2020, niin paljon uusia tulijoita, niin paljon pk-yrityksiä, että virheiden riski saattaa kasvaa. Miten haluatte tähän puuttua? horisontti 2020. Ja sitten seitsemäs tutkimusohjelma. Tietenkin sitä arvioidaan nyt, joten toivon, että mahdollisimman nopeasti voitte jakaa tietoja meille siitä, miten arvioidaan seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Ja kysymys vielä osittain ehkä sain vastauksen, mutta vuosittaisessa kertomuksessa sanotaan, että tätä ohjelmaa täydennetään horisontti 2020. Tässä syntyy heti ja mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa. Tiedätte, että minua huolestuttaa kovasti tämä monimutkaisuus, koordinoinnin tarve. Vastuu täytäntöönpanna tutkimuksen seitsemättä puiteohjelma on jaettu usean pääosaston kesken, usean pääjohtajan kesken – ja kun ajatellaan tutkimuksen apurahoja, niitä on ulkoistettu pitkälle. Tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Tiedän, että komissio työstää tätä, mutta miten voitte huolehtia koordinoinnista, kun toimijoita on niin paljon kuin sitä, mitä enemmän toimijoita on, sitä hankalampi on koordinoida. Tässä ensimmäiset kysymykseni ehkä voin vielä palata lisäkysymysten kevään. Uh, why did we not have uh, radical simplification? Kiitoksia. Miksi meillä ei ollut mitään radikaalia yksityiskertaistamista, yksinkertaistamista seitsemässä puiteohjelmassa? Jos näin halutaan tehdä, niin sitten meidän pitää muuttaa menettelysäännöt, jotka on laadittu normaalia menettelyä varten. Se tarkoittaa, että tarvitaan ainakin puolitoista vuotta, että voidaan tämä yksinkertaistaminen saada aikaan laillisiksi tekstiksi ja, ja sehän on mahdotonta, koska ohjelma on melkein jo lopussa. Sitten toiseksi sanotaan aivan oikein, että uudet tulijat ovat aina alttiita virheille. Tämä näkyy jo Horisontti 2020 ohjelmassa yksin, niin täällä on paljon uusia tekijöitä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Me, me, me yritämme ohjata heitä ja vastaa heitä niin, että vältettäisiin ne näiden uusien tulijoiden virheet. Sitten kysyttiin, kuinka kauan nämä seitsemännen puiteohjelman hankkeet ovat kansamme alusta. Niin on muistettava, että nämä ohjelmat ovat läsnä vuoteen 2019-2020 asti. 16-17 vuosina tulee olemaan huippuja, sitten siitä lähdetään alamäkeen. Joten Tämän osalta puiteohjelma seitsemään, ja tekemämme työ ja virhetasokeskustelu kannalta keskustelu tulee olemaan tapaista kuin viime vuonna 5 prosentin virhetaso ja jäännös virhetaso 3 prosenttia. En voi tehdä ihmeitä, mutta Horisto 2020 alussa valitsemme paljon hankkeita ja tulemme näkemään sitten miten tulevina vuosina käy ja väheneekö virhetaso. Sitten lopuksi mainitsitte asian, joka huolestuttaa varmastikin myös Gresliä. Täällä on todella paljon eri osia mukana. Seitsemän puiteohjelman horista 2020 täytäntöönpanossa. Tämä on totta. Meillä on seitsemän pääjohtajan tutkimusperhe. Meillä on paljon täytäntöönpanovia virastoja ja muita yhteisyrityksiä, joten todella on kyseessä ohjelma, joka täytäntö pannaan eri, toim- eri keinojen kautta. Horisontti 2020 ohjelmassa luimme tällaisen yhteisen tukikeskuksen, jolla varmistetaan bisnesprosesseja, jotka, joita täytäntö pannaan kaik- laidasta laitaan. Voi olla erilaisia edusajia eikä ole väliä minne hakemukset tehdään, menettelysäännöt ovat aina samoja. Meillä on yksi ainoa tulkinta säännöstä, yksi ainoa oikeudellinen yksikkö, joka tulkitsee sääntöjä, eikä niin, että jokainen pääosasta tulkitsee sääntöjä omalla tavallaan. Meillä on yksi ainoa tiimi, joka huolehti expost-tarkastuksesta, yksi IT-järjestelmistä. Kaikki on täysin harmonisoitua ja tämä on suuri menestys, että saadaan aikaan hyvin toimivat IT-järjestelmät. Sitten toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten hallinnoista. Me olemme mukana yhteis yrityksessä meillä on kultainen kiekkara, jos asiat eivät siis toimi tahtomalla tavalla, tahtomalla tavalla niin ne voidaan keskeyttää tai vaatia radikaalia muutoksia. Kaikki on kyllä valmiina niin, että voidaan varmistaa asianmukaiset tarkastukset ja voidaan taata, että ohjelma täytäntöpannaan harmonisoidulla tavalla ja tavalla, jolla todella saadaan tuloksia, joita yhteiskuntamme kaipaa. Kollegina Jalasenna. Kollega Jalasenna. Gracias, presidenta. Sí. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääjohtajaa kaikista näistä tiedoista. Olemme saaneet eh, tietoja ja tämän kertomuksen. Haluaisin vielä sitä korostaa. Tässähän on ohjelmia kyseessä, joiden osalta on aika vaikeaa huomata, kuka toimii hyvin ja missä kohtaa Nämä ovat kovin abstrakteja kaikki nämä kohdat, joten haluaisin vielä tästä puhua ja haluaisin, että tämän vuoden vastuuvapausmenettelyssä voisimme aloittaa kunnollisen perusteellisen työn. Te olette lähettäneet näitä tietoja ja avustajina, avustajin, ja ovat kyllä koittaneet työstä niitä, mutta meinaavat tulla hulluksi niiden kanssa pääosastossa ne varmaankin on jo löydetty sieltä, mitkä ovat onnistusmenestystarinoita ja mitkä ovat ongelmia. Saattaa olla, että ensimmäisellä kerralla epäonnistutaan ja sitten yritetään uudelleen. Olisi tärkeää tehdä maakohtainen luokittelu. Minä olen keskittynyt liikenne, hankkeisiin. Nämähän ovat tällaisia huutokauppattavia varoja, niin kuin Horisto 2020, ja minun on helppo tehdä maankohtaiset hankeluettelot. Haluaisin tällaiset pyytää. Muussa tapauksessa avustajani käyttävät kaiken aikansa siihen, että he pyrkivät saman aikaan näitä taulukoita näistä kaikista tiedoista, ja tämä on todella monimutkainen harjoitus. Sitten tuolla sivulla 37 niin siellä puhutaan tutkimuksen kehityksen innovoinnin tavoitteista. Olin kovin vaikuttunut siitä, että Tanska, Suomi ja Ruotsi menevät taaksepäin, tai niillä on nuolet alaspäin. Olen tästä huolissani. Tarkoittaa Tämähän tarkoittaa sitä, että joko heillä olivat tavoitteet kovin korkealla, tämäkin voi pitää paikkansa Ruotsin osalta, tavoitteena oli 4 prosenttia, ehkä se oli vähän liiankin optimistinen, vaikka kyllä varmasti ruotsalaisilla on täysin mahdollista saavuttaa se, mutta sitten on kyllä täällä maita, jotka, joiden pitäisi olla kärjessä ja ne ovat laskusuunnassa. En ole ollenkaan yllättänyt, että oman manin laskee on muita, jotka ovat noususuunnassa, olen iloinen niiden puolesta, mutta mitään tämän johtuu. Sitten yhdisten, yhdistön kuningaskunnan osalta ei edes ole tavoitetta, hän tässä on takana. Sitten joissakin hankkeissa 20 prosenttia hankkeesta ei tarvitse perusteluja. Voisitteko tämän selittää vielä selkeämmin, mistä summista oikein puhutaan? miksi ei tarvita perusteluja. Kiitoksia. Ja, ich habe leider auch noch drei Fragen. Minullakin valitettavasti on vielä kolme kysymystä. Puhuitte äh, tästä horisontti 2020 äh, eli siis 65 000 hakemusta. Miten te pystytte moisen vuoren selvittämään? Herää kysymys. Ja toinen, äh, nämä, nämä kolmannet osapuolet, jotka ovat käyneet, maksaneet 100 miljoonaa. Mitä, mitä, missä moinen kustannuserä oikein syntynyt? Ja sitten vielä kolmanneksi, mitä tule, tulee sisäisen tarkastuksen huomioihin, huomioihin siitä imee ja mitä, mitä kaikkea sieltä nyt sitten rahoitetaankaan teidän näille lempilapsianne, niin Iterkin on tietenkin ongelma, jotenkin miksi se on imei. Olette sieltä ottamassa vähän tekemässä pesäeroa varmakin miten siellä, mitkä suunnitelmat teillä siltä osin ovat, jos mitkään komissarikan niin on, on tässä vastuullisena. Sitten tämä tutkimuksen puiteohjelma, onko, meneekö, jatketaanko tätä Horisontti 2020 ohjelmaa laajamittaisesti eteenpäin vai joltain osin ainoastaan tämän ohjelman puitteissa? Very much uh, for the, questions first of... Kiitoksia kysymyksistä. Ensinnäkin näistä menestystarinoista, vaikutuksista ja viestinnästä. Meidän pitää tehdä kyllä paljon enemmän. Tämä mainitsi espanjalainen edustajakin täällä. Ja muutkin meidän on todella viestittävä paremmin ja tiedemiesten luonteeseen ei kuulu se, että laajennetaan, että levitetään tietoja ja lähdetään viestimään, mutta se on todella, todella sellainen sektori, jossa meillä on tekemistä. Mainitsitte täällä myös tulosta ja kulutustavoitteet jäsenvaltiossa. Vuonna 2000 jäsenvaltiot sopivat siitä, että 3 prosenttia BKTstä vuoteen 2010 mennessä käytettäisiin tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2010 tavoitetta ei saavutettu, sitten laajen pidennettiin määräaikaa vuoteen 2020 ja sitouduttiin siihen, että kaikki jäsenvaltiot asettaisivat 3 prosenttia BKT tutkimukseen ja kehitykseen, ja nyt näyttää siltä, että ei, ei siihen tavoitteeseen päästä tuolloinkaan. Kaikkein, ne, jotka ovat eniten sijoittaneet tutkimukseen ja kehitykset, ovat kuitenkin maailmanlaajuisesti kaikkein kilpailukykyisimpiä maita. No sitten on tietenkin meillä vähän mahdollisuuksia pakottaa ketään tekemään mitään, mutta koko ajan arvioimme sitä, miksi on tarpeellista sijoittaa tutkimuksen ja kehityksen paitsi Euroopan tasolla myös kansallisella ja alueellisella tasolla. Sitten puheenjohtaja Kristina aivan oikeasti mainitsi, että saamme valtavan määrän ehdotuksia. On todella hälyttävää, kuinka tilanne tällainen. Sehän osoittaa vain niin, että, par, että parlamentti oli oikeassa, kun horisontti 2020 piti saada 100 miljardia eikä 90 niin kuin saimme. Voittepa kuvitella, millaista painetta merkitsee meidän yksikköillemme se, että meillä on kahden, kaksiportainen arviointi ja että horisontti 2020 hankkeita tehtäisiin vain silloin, kun kyseessä on kansainvälinen yhteistyö ja niin edelleen, mutta kuitenkin on todettava, että meidän onnistusprosessin prosenttimme on laskenut 14-12. Tämä on huolestuttavaa uusia tulijoille. Meidän on päästävä eroon tällaista alhaista luvuista menestyksen osalta. E on osalta oli myös alhaisia lukuja, mutta toimitan ne yksityiskohtaisesti teille myöhemmin. Poliittisesti vastuu IMIstä ja energia, fuusioenergiasta on tietenkin näillä yksity- yhteisyrityksillä itsellään. ITERin osalta komission jäsen ITER vasta- äh, komission jäsen Kaniete vastaa siitä – en ole enää ollut sen kanssa tekemisissä kevään jälkeen, mutta olen vieläkin yhteyksissä kollegoiden kanssa tässä tärkeässä asiassa. Sitten puheenjohtaja Gressilla mainitsi viimeisenä nämä yleiset varaumat. Aina asetan tämän yleisen varauman, vaikka olen sitä mieltä, että 98-99 prosenttia ovat ok. Silloin kun virhetaso on yli 2 prosenttia, meidän on asetettava yleinen varauma mutta olet oikeassa siinä, että täällä on lohka, jos ei ole mitään ongelmia, eli ollaan kahden prosentin alapuolella, onko sitten kysymys ERC tai 2020 ennakkorahoitus tai teräsohjelmat tai muut, siellä on tietenkin eri tilanne. Sitten horisontti 2020, voisin sitä vielä siitä sanoa, että meidän pitäisi tehdä selkeä ero. Jos meillä on vähän onnea. Saadaan koko ohjelma alle kahden prosentin. Kiitoksia. Kiitokset teille. Pahan pelkään, että tapaamme uudestaan ja tuo globaali varauma Horisontti 2008. En nyt suosittelen sitä. Kiitos tiedoista. Ja nyt päästään kansainvälisen yhteistyöhön ei ongelmia, ei kysymyksiä, ei näistä. Que cuando le he pedido el desglose por países no está... Niin maakohtaista luettelointia, en puhunut mistään ulkoisesta viestinnästä, vaan pyysin, että jos pääjohtaja voisi minulle ja koko väliokunnalle lähettää tällaisen ohjelma- ja maakohtaisen luettelon, niin että nähdään, missä menee hyvin ja missä huonosti. Ymmärsin kyllä, että me sen saamme, eikö niin? Meillä on huomenna mahdollisuus antaa teille kaikki tarvittava tieto, jos sopii. Ei siis rekkalastillista paperia pyydän. Olkaa hyvä. Thank you very much, sir. I, I will try to be very, very... Kiitoksia kovasti. Yritän esittää asiani eh, nopeasti, koska aika, aika rientää vastata näihin kolmeen kysymykseen, jotka tässä Öö, esittelijä alkuun totesi, totesitte, kysy, kysyitte näistä suurimmista saavutuksista ja hyödy, hyödyistä. Haluaisin kahta esittää. Ensinnäkin öö, öö, vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisaste ja sitten avoimuus. Ensinnäkin ensimmäiseen olen hyvin myönteisesti onnistuneet saman kortemme niin kantamaan vähän lukuja teille. 57,7 miljoonaa ihmistä saivat elintarviketurvallisuusapua, kymmeniä miljoonaa sai ammattikoulutusta ja olemme kouluttaneet 1,2 miljoonaa opettajaa, 37 000 koulua on rakennettu tai renovoitu valtavasti nais, naisoppilaita otettiin 20 miljoonaa, noista rokotettiin tuhkarokkaa vastaan 18500 terveyskeskusta rakennettu. Eli kyllä tässä on valtavasti erilaisia elementtejä meilläkin, meidänkin työssämme, joita kannattaa mainita. Avoimuuden osalta kannatan painot, haluan painottaa sitä, olemme tässä avoimuusrekisterissä harpponeet kohti kärkisijoja, joissa emme ihan kuitenkaan vielä ole. Tänään voin mainita sen, että tänä päivänä löydätte web kaksi työkalua, josta näkyy mitä rahoitamme ja missä, minkä saa aikaan saamiseksi, Explorer ja Europe Atlas nimiset Ähm, sivut, joista tietoa sitten löytyy. Sitten uudet äh, elementit, kuten sanottu, olemme syk- syk- syklin Ää, äh, alkupuolella varainhoitoasetus astui vasta viime marraskuussa voimaan. Ää, äh, se, se varantoasetuksen uudistaminen tarjosi mahdollisuuden erilaisten rahastojen äh, luomiseen, äh, tällaisten hätärahastojen, että äh, saimme sitten omat rahat, mikä, omat rahastot, jo, mikä, minkä ansiosta meidän ei tarvitse enää sitten ulkomaisia muita avustaa. Esimerkiksi Keski-Afrikan tasavaltaa varten perustettiin tämmöinen hätäapurahasto. 108 miljoonaa euroa sinne on annettu, se 58 on jo annettu maa käyttöön, 47 on, on suun, suunnattu projekteihin, eli se nyt on 26,5 miljoonaa euroa on sitoutettu, joista 16 on maksettu eri hankkeiden toteuttamiseksi. Tämä näyttää siitä sen, millä tavalla samoilla säännöillä saman työkalun, saman välineen puitteissa voidaan saavuttaa sitten merkittävää, merkittävää tehollisesta. Tässä on tämä uuden varahoitoasetuksen meille tuoma hyöty. Ekonomiset seurausvaikutukset sitten. Tässä pari huomiota e, e, ensin kumppanuusmaiden kasvu, kasvuvauhti, erityisesti Afrikassa. Kuutta, seitsemää, kahdeksaa, jopa yhdeksää prosenttia on, siellä on löytynyt. Se ei tietenkään riitä. Me, me, vielä me tiedä, miten se kasvu sitten kanavoituu, miten resursseja käytetään jossain vaiheessa jotenkin se vaan jossain tapauksessa rajoittu pelkästään hörkkeiden hankkimiseen, mutta joissain tapauksissa on todettu ihan oikeatakin kestävää kasvua BKT. 2010 maailman köyhyys puolittui, viisi, siis äärimmäinen köyhyys tietenkin puhun siitä, viisi vuotta etuajassa ihmisten määrä, jotka alavat alle dollari 25 sentillä, on alle, vähentynyt yli miljardilla tässä tämän vuosituhannen aikana. Nämä ovat nämä suurimpia töittemme tuloksia. Kuten muutkin kollegat ovat tehneet, minäkin haluaisin viitata tiettyihin äh, yleisiin, yleisten varauksien ja erityisten välillä. Ja jäin, osasin varautua tähän kysymykseen varauksista jo etukäteen, jos sallitte. Tämä virhemäärä tasot ovat aika, heik- aika pienet ja, ja vähenemässä edelleenkin. Siksi, siksi äh, uskallan, äh, mikä myönteisen tarkastuslausuman aika, aika kevein mielin. Viime vuonna joudumme vielä varauksiin rahaa jättämään varmuuden vuoksi. E, tietysti tiettyjä tilastollisia, tilastollinen virhemarginaali on koko ajan olemassa, ei sitä nyt, ei, ei, ei nyt yhdessä, yhdessä, yhdessä yössä korjaudu. Siihen joudumme palaamaan. E, toivon mukaan ensi, e, ensi vuonna voimme, voimme sitten eh, osoittaa eh, nämä eh, varauksia tiettyihin yksilöityihin kohteisiin. Kun puhumme virheistä, emme puhu siinä ollenkaan mistään patoksista tai hukkaan mennessä, että rahat olisi menneet hukkaan. Nämä virheet sitten juontuvat sopimusepäselvyyksistä, ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ja tässä, tällä saralla pyrimme juoksua parantamaan. Sitten nämä tulosindikaattorit ja näin ja niin poispäin. Tässä on kaksi asiakokonaisuutta. Meillä on tietyt indikaattorit, jotka ovat tuossa toimintakertomuksessa, jotka juontavat sitten näistä näiden ulkos, ulkosuhdesäädöstöjen, mitä tulee rahoitukseen, niin niistä säännöistä juontuvat. Sitten toisaalta meillä on mahdollisuus myöskin indikoida tämä vaikutus, mutta tämän välissä on lenkki, joka puuttuu toistaiseksi. Eli että todellakin tämän, näiden sääntöjen ja sitten lopullisten tulosten toimintaedellytysten välinen kytkös puuttuu, mutta se on nyt ö, ö, tulossa ja näin siitä tulee tämän vuoden loppuun mennessä, kun maaliskuussa sen käynnistimme, niin tämä puuttuva rengas sitten löytyy. Näin voimme sitten todellakin mitata kehityspolitiikan todellisia tuloksia ja merkitystä. Kiitoksia. Thank you for this, uh, Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä. Kiitos, että annakoitte, ennakoitte kysymyksiä ja ennakoitte minun ja puheenjohtajan kysymyksiä. Siitä kiitos. En halua nyt syvälliseen poliittiseen keskusteluun tässä lähteä, kun minusta tuntuu, että meillä on paljon tällaista poliittista keskustelua siirtolaiskriisistä, mutta minun on sanottava, että teidän salkkunne siirtolaiskriisin takia on todella ykkösprioriteetti EUn toimissa. Pohtisin vain Oletteko sitä mieltä, että DEFCO-pääosaston välineet pystyvät näihin haasteisiin? Ja voitaisiinko jotenkin käyttää tämän poliittisia suosituksia tässä, kun ajatellaan puolivälin arviointia? Voidaanko näitä välineitä käyttää vielä, jotta välineet toimisivat entistäkin tehokkaammin, kun tämä on todella ykkösprioriteetti? Toinen kysymys. ennakoitte oikeastaan tämän, mutta halusin vain sanoa, että varmasti ensi vuonna muistutan siitä, mitä sanoitte yleisistä ja yksityiskohtaisemmista varaamista, kun me huolehdimme seurannasta, joten varmasti teitä muistutamme silloin. Komissio itsekin taitaa näin tehdä. Se on komission kertomuksessa synteesissä mukana, että ehdotetaan dekko – sitä, että katsotaan, miten tulokset otetaan huomioon ja saadaan todella tarkastuslausuma, jossa katsotaan riskialttiimpia asioita erityisesti. Minulla olisi viimeisenä kysymyksenä pyyntö. Voisitteko ihan lyhyesti kertoa, mitä julkisesti pystytte kertomaan? Thank you very much. Thank you very much. IMG. Kiitoksia tästä kysymyksestä näistä pakolaisista ja maahanmuuttajista. Kuten tiedätte, komissio on esitellyt agendan, jossa katsotaan eri ulottuvuudet, jotka liittyvät tähän ongelmaan ja jotka liittyvät useaan EU-politiikkaan. Kehityksen osalta meidän, me keskittymme alkuperäissyihin, miksi ihmiset tuntevat tarvetta paeta meidän roolillamme on auttaa alkuperämaita ja kauttakulkumaita lukemaan, luomaan olosuhteet sille, että ihmisillä olisi valinnan varaa. Nyt usein ihmiset eivät voi valita. Kun puhutaan näistä alkuperäisistä syistä, puhutaan siitä, että luodaan ihmisille olosuhteet valinnan varalle. Pyrimme hyödyntämään eri välineitä – ja kesäämään, sama, kesäämään, keräämään saman samaan koriin ja käyttämään tätä erityisrahastoa, trust fundia, mikä meillä nyt on. Tulevina päivinä komissio päättää eurooppalaisen erityisrahaston perustamisesta, jolla saadaan käyttöön 1,8 miljardia euroa viidestä eri rahoituslähteestä jotka ovat komission vastuulla, jotka koskevat viittä eri komission yksikköä. Viisi yksikköä siis sopivat yhdessä siitä, että kasataan saman koriin samojen sääntöjen kattamana varoja niin, että voidaan yksinkertaisemmin toimia. Se, että meillä ollaan jo tästä päästä sopimukseen, on jo merkittävä saavutus. Tänään saimme yksimielisen päätöksen jäsenvaltiolta siitä, että erityisrahasto voidaan perustaa. Mitä me sillä sitten voimme tehdä? Meidän on pyrittävä luomaan työpaikkoja hyvin nopeasti. Meidän on puututtava nuorten tarpeisiin ja naisten ja tyttöjen tarpeisiin erityisesti huomioiden näiden maiden talouden rooli meidän on työstettävä myös sellaisia asioita kuin näiden maiden hall- politiikan hallinnointi, hallinnointi, rajavalvonta tai se, että vältettäisiin tilanne, jossa radikaalit ryhmät ja salakuljettajat hyödyntävät tilannettaan rikastuakseen ja laittamaan toimintaan muuten. Meillä on jo hankkeita tulossa ja teemme hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet osallistua tähän ryhmään. Muutama jäsenvaltio on jo vahvistanut osallistumisensa ja sitten meillä on pari muuta eurooppalaista maata, jotka eivät ole jäsenmaita, nekin ovat tulossa mukaan. Toivon, että tämän kautta voimme nopeammin tehdä se, mitä on tehtävä kumppanuudessa kumppanimaiden kanssa tietenkin. Sitten näistä varaumista on aivan selvää, että meihin kohdistuu paineita tehdä jotakin tällä rintamalla ja otamme tämän kyllä tosissamme, mutta jotta tähän voidaan pureutua tosissamme, tarvitsemme uuden jäännösvirhetasotuloksen, joka on laadittu niin, että tähän päätelmään voidaan päästä. En voi käyttää nykyistä lähestymistapaa ja päätyä erilaisen päätelmään. Tämä ei olisi äh, älyllisesti rehellistä. Meidän on siis määriteltävä tutkimus uudellaan, se pitää olla valmistava eri tavalla, ja ensi vuonna sen avulla voisin sitten ottaa tällaisen hyvin yksityiskohtaisen lähestymistavan tähän asiaan. Sitten lopuksi IMGstä. niin on sanottu, että IMG ei enää pidetä kansainvälisenä e-, elimenä varanhoitoasetuksen mukaisesti ja hankkeiden läpiviemiseksi, eli mitään sopimuksia ei enää näin, tällä tavalla voida tehdä. Maksut olemassa olevia sopimuksia varten on seulottu hyvin tarkkaan ja välitetty suoraan minulle. Suhtaudumme tähän siis hyvin vakavasti ja odotamme tuomion toimia. Kiitoksia. Herzlichen, herzlichen Dank. Ähm, Sie wissen, dass wir am Ende diesen... Niin tiedätte, että tämän kun lopussa meillä on vielä suljetuin ovin kokous, jossa on 163 suurlähetystön raportit. Ehkä voimme silloin syvällisemmin, yksityiskohtaisemmin keskustella. Meillä on vähän nyt aikapainetta. Minä en pitänyt siitä, että 9.24, eli kolmanneksen on päästy. Ja siellä oli sellaisia pikkuasioita kuin maksujen nopeus ja niin edelleen. Mutta kirjallisesti voimme esittää nämä, koska me varmasti tarvitsemme vähän yksityiskohtaisempaa tietoa. Tiedän, että teillä on hankala tehtävä jos Sahelin hätärahaston todella jäsenvaltiot maksavat, niin minä kyllä varmasti voin kutsua teidät rinkille. Kiitos oikein paljon näistä tiedoista. Toivottavasti tervetulleeksi henkilöstöhallinnon pääjohtaja Sukan. Halusimme keskustella teidän kanssa Eurooppa-kouluista lähinnä. Haluatko esittelijä ensin käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Mukava nähdä tällainen tasa-arvonäkökulmakin tässä. Kiitos. Näin saatiin vähän parempaa tasapainoa täällä. Myös tässä toimintakertomuksesta teillä on varaama vuodelta 2013, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin. Saimme teiltä joiltain vastauksia, mutta valiokunta haluaa varmasti tietää, mitkä faktat löytyvät tämän varauman takaa. Puhutaanko klassisista petostapauksista? Niitä ei ole pitkään aikaan ollut. Ja mitkä ovat keskeisimmät opit? Ja miten edistytään? Tiedetäänkö, mitä parannuksia tarvitaan Eurooppa koulujen hallinnointiin, kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja minkä pitäisi olla koulun johtajan ja hallintoneuvoston ja muiden tehtävät. Ja miten pannaan vuoden 2015 toimintaohjelmaa? Tämä on ehkä kysymys Kari Kiviselle. Minun on käytettävä tätä tilaisuutta hyväkseni ja kysyä ehkä viimeisen provokatiivisen kysymyksen tänä päivänä. Voin käyttää tilaisuutta hyväkseni, kun olette täällä kaksi eri aihetta. Haluaisin vain kysyä, kun keskeinen tehtävänne on henkilöstöhallinnon johtajana komissiossa, on huolehtia komission sisäisestä turvallisuudesta ja edustaa edustaa todella parasta mahdollista henkilöstöhallintoa komissiosta. Nyt puhutaan lähestymistavasta, jolla ajetaan takaa tuloksia kaikissa EUn toimielimissä, ottaen huomioon tietenkin komissio toimielinten joukossa. Kysyisin siis, oletteko sitä mieltä, että komission henkilöstö on riittävän valmistautunutta ja pätevää tämän lähestymistä tavan toteuttamiseen? Tehdäänkö henkilöstöhallinnon pääosastolla jotain erityistä koulutusta esimerkiksi, jotta tämä uusi lähestymistapa tulisi tutuksi? Kiitos. Niin lämpimästi tervetuloa myös Eurooppa-koulujärjestelmän pääsihteeri Kivinen. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Äh, Kiitos. Kiitoksia kovasti. Lähden viimeisestä kysymyksestä liikkeelle. Komission henkilöstö on aina valmiina ottamaan uusi, ja vastaamaan uusiin haasteisiin. Se on erinomainen. Se, meillä on paras mahdollinen työryhmä. Siellä on, meillä on erittäin taitavat johtajat. Tässä on ö, pieni, ö, kat, pieni ö, ripaus parhaista e-, esimerkkeistä. <clears throat> kaikki eh, komission työntekijät ovat sitoutuneet uuteen suoriteperusteiseen työntekoon niissä budjetin raameissa, kun olemassa on. Eh, seuraavan kerran, kun olemme täällä, niin voitte varmaan vakuuttua siitä, että, että vastaamme huutoon kyllä. Porukat ovat hyvin motivoituneita ja me teemme kyllä parhaamme. No niin, sitten siihen ensimmäiseen kysymykseen. Se ei ole yhtä eh, tunteita kiihottavaa kuin tämä viimeinen Tiedätte, että on, äh, äh, patoks, petoksia on tapahtunut ja ne on paljastu, paljastu, ne ovat paljastuneet. Sen äh, Belgian, Belgian oikeuslaitos siinä mukana. Sitten tilintarkastustuomioistuin ja tarkastajat ovat tästä laatineet laatineet kertomuksia. Raha, raha-asiat Euroopan kouluissa ovat olleet kyllä rempalan aika pahasti Äh, äh, äh, Euroopan koulut ovat hankalia siksi, että, että meillä on 14 Euroopan koulua, jotka ovat aika riippumattomia. Jos ajatellaan, että että komission 35 pääosastoa, se on sama kuin kaikki pääosastot erikseen sitten tätä vastuvapautta hankkisivat. hankkisivat. Ja on, äh, mitähän, äh, mit, äh, on, ongelmia on ollut, varauksia on. Ja sitten kysytään, että mitä näillä sitten virallisesti voidaan tehdä. No, meillä muodollinen ö, ö, ö, rooli rajoittuu yhteen ääneen Euroopan koulujen johtokunnassa. Sitä, se on asetuksen määräämä ja pyrimme tekemään parhaamme. Tässä johtokunnassa meillä valtamme ovat aika rajalliset, mutta noin pehmein keinoin pystymme kyllä paremminkin vaikuttamaan. Voin luetteloida, mitä me olemme tehneet tilanteen korjaamiseksi. Alkaa siitä, että budjetti, budjettipääosastolta on komennettu kouluihin asiantuntija esittelemään uutta kirjanpitojärjestelmää Eh, tälle eh, sisäisen, eh, sisäisen val, valvonnan koordinaattori on nyt sitten vastuussa sitten julkista hankinnoista. Raha, raha on myöskin sitten ohjattu tähän pääsihteeriä autetaan rahoitusasetuksen uudistamiseksi tämän vuoden lopussa, tänä vuonna astunut voimaan ja pyrimme sitten myöskin kaikin muin tavoin tätä uutta arvohanahoitoasetusta noudattamaan ja toimimaan sitten uudistuksia sen mukaan meillä. Budjetin pääosaston kanssa työ, työryhmä, jolla autetaan sitten budjettivaliokunnan ja, ja, ja johtokunnan suosituksia toteuttamaan pääsihteerin kanssa. Eli kyllä kaikenmoista on tekeillä. Kysymys kuitenkin nyt sitten edelleen kuuluu, että riittääkö tämä 2015 toivottavasti edistystä tapahtuu. Entäpä sitten, jos ei tapahdu edistystä? Sitten tietenkin herää kysymys tästä hallinnosta noin laajemminkin. Jossain vaiheessa, kannattaisi, vaiheessa ehkä kannattaisi kysyä, missä määrässä tämän auktorisoivan viranomaisen mm, toimenkuvaa ja valtaoikeuksia siirrettäisiin suoraan pääsihteerille, mikä varmaan ilahduttaisi häntä kovasti. Ehkä nyt sitten on herra Kivisen vuoro. Indeed, I can confirm everything what has been said. Voin vahvistaa kaiken sen, mitä tässä aikaisemmin sanottiin. On valitettavasti tapahtunut petostapaus. Yhden kouluimme tilinpitäjä hyödynsi asemaan se meidän vanhan, vanhentunut tilinpito ohjelmistomme tämä mahdollista ja lisäksi hieman naivit eh, amatöörimäiset tavat toimia rahoitusasioiden kanssa menneisyydessä myös edesauttoivat tätä. Tämä patos, petos tapahtui vuosia sitten, mutta se havaittiin toukokuussa 2012. Mitä tästä sitten olemme oppineet? Olemme muuttaneet melkein kaiken rahoituspuitteissamme. Ensinnäkin olemme muuttaneet varanhoitoasetustamme. Meillä on sisäisten tarkastajien ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset kerätty. Niitä ei voitu toteuttaa vanhan ohjelmiston takia. Nyt meillä on paljon ongelmia uuden ohjelmiston käyttöönotossa ja nyt loppujen lopuksi yhdeksän vuoden epäonnistumisen, epäonnistumisen jälkeen – pyri, lopetimme tämän vuonna 2013 ja vuoden ajan meillä oli ES APn kanssa uudelleenyritys ja nyt saimme sitten ensimmäinen ensimmäistä tänä vuonna koko tämän uuden järjestelmän jaloilleen. Muutimme siis ohjelmista ja varanhoitosääntöjä. Olemme hyvin tiukkoja nyt kaikki kaikki nämä tietovirtaukset ovat nyt turvattuja. Ja, ja hyväksynnät ovat selkeitä maksuohjelmissa. Tämä ei olisi onnistunut ilman valtavaa investointia hallinnointiin ja koulutukseen tilinpitäjien kanssa. Meillä on seitsemässä maassa 14 koulua ja tämä on siis näin ollen merkinnyt aika monitahoista prosessia, mutta voin sanoa, että alamme jo nähdä, näkemään eh, prosessin hedelmiä. Olemme erittäin kiitollisia eh, sukalta ja henkilöresurssi- ja budjettipääosastolta saamassa tuesta. Olemme saaneet paljon apua ja tukea ja olemme saaneet myös eh, sisäistä koulutusta ja olemme voineet hyödyntää heidän tietotaitoaan ja kokemusta niin, että olemme voineet parantaa tilannetta omalta osaltamme. Olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että tämä vuoden 2014 tilintarkastustuomioistuimen kertomus on edelleen pettymys, mutta vuonna 2015 todella toivomme, että niin mehän olemme koulut, koulutusjärjestelmiä, kun jotakin näin vakavaa tapahtuu, niin meidän on otettava sitä oppia ja ryhdyttävä kaikki tarvittaviin toimiin, jotta voidaan välttää tämän tyyppinen tämän tyyppisen ilmiön tapahtuminen uudelleen. Tämä on ollut aika tuskallista henkilökunnalle. Meillä on ollut burnoutteja ja pitkäaikaisia sairaslomia, koska, koska todella henkilökunta on ollut valtavan paineen alla. Olemme kuitenkin varsin optimistisia ja uskomme, että olemme nyt löytäneet oikean tavan toimia. tilan Tilintarkastustuomioistuimen istuimme sisäisten, sisäisten tarkastajien suositusten osalta olemme saaneet pöydän melkein tyhjennettyä ensimmäinen tammikuuta meillä oli varsinainen Big Bang, ja muutokset olivat valtavia. Ja todella toivon, että teemme proaktiivisesti työtä sen eteen, että rahoitushallintomme tulee olemaan nyt vahvalla pohjalla, eikä mitään moittimista enää tule tarkastajiltamme eikä edes seuraava sukalta tämän vuoden osalta. Well, thank you for explanation. I am just... Kiitos näistä selityksistä. Mietin mä lähinnä, miksi meni näin pitkä aika ennen kuin tämä tajuttiin, löydettiin. 20 vuotta, miten tämä on mahdollista, että vuosikausia jäi huomaamatta tämä ongelma? Tämä on pääkysymykseni. Kiitos myönteisestä ja aktiivisesta lähestymistavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee menojen hyväksy ja siirretään teidän alaisuudeksi niinkö, tai mikä konkreettinen muutos sinne tulee. Tämä olisi kiinnostavaa tietää. Ja haluaisin kysyä, onko pääsihteerillä myös vuosittainen toimintakertomus? Kiitos. First of all, ensinnäkin eh, pää, henkilökohtaisesti Eurooppa-koulujen pääsihteerinä otan, tietenkin vastuun kannettavana, kannettavakseni, jos tarpeen. Tässä ei ole kysymys eh, minun hyvästä tai huonosta tahdostani. Niin meillä on aika monimutkainen yleissopimus. Sitä on hyvin työlästä muuttaa. Ja nyt olemme lanseeraamassa järjestelmää. Sano, sano, sanon vaikka näin Meillä on ollut näitä ra- ra- rahoitusvalvoja, tilintarkastustuomioistuimesta on rampannut väkeä joka vuosi ja, ja sisäisen tutkinnan väen kanssa olemme jatkuvasti tehneet töitä, mutta emme kuitenkaan ole sitten riittävästi painottaneet arkis, arjen vastuuta niiden ihmisten osalta, jotka näitä töitä tekevät vastuujako ja kanto on ollut epäselvä. Tietysti pää, pääsihteeri voi, on, on tässä valtuuttava virkamies, mutta sitten se, se, työtä tehdään pienissä, pienissä kirjanpitoporukoissa kaukana Brysselistä. Siinä tietysti sitten jälki on juuri niin hyvää kuin, kuin, kuin mikä on näiden ihmisten ammattitaito. Pääsihteeri siinä oikein mitään voi tehdä, vaikka minä olen tämmöinen auktorisoiva virkamies. Kyllä teen voitavani tarpeeni. Meillä on nyt sitten taas työryhmä uudistamassa äh, äh, rahoitussääntöä. Sitten äh, tietysti budjettipääosapuolta painostetaan kes, tämän keskusjohtoisen panoksen vahvistamista. Siellä on kontrollerit jo paikalla, joka ainoassa koulussa te, tekemässä työtä. Ei tämä keskusjohtoinen vahtiminen ole mikään ratkaisu. Meidän täytyy ensinnäkään ensin, ensinnä pyrkiä parantamaan tuolla kouluissa työskentelevien ihmisten ammattitaitoa. No viimeinen kysymys vielä, kun ette ihan täsmällisesti vastannut. Mikä on asiantila vuoden 2015 toimintaohjelman toteuttamisessa 13. huhtikuuta 2015 päivät? Kiitos. Tämä on viimeinen kysymys. So we have a huge list. Meillä on, on äh, pitkä äh, lista erilaisia toimenpiteitä ja toimenpideehdotuksia. Äh, on meillä muitakin, muutakin tässä työtä teemme, kun loppukokeita arvostelemme. Meillä on kommentteja esimerkiksi sisäisestä, sisältä tarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta siellä tarkastajilta. Ja yhdessä varanhoidon valvojien ja sisäisten tarka, äh, sisäisen tarkastuksen koordinaattorin kanssa olemme tehneet toimintasuunnitelman, laatineet toimintasuunnitelman, e- e- mikä on osoittanut, että aina kun on jonkinlainen äh, tarve parantaa jotain, olemme ryhtyneet toimenpiteisiin ja, ja, ja tässä e- joulukuun ensimmäisellä viikolla sitten johtokunnalle – on luvassa ehdotus toimenpiteistä, joihin täytyy tarttua. Eli siinä mielessä olen positiivisella mielellä. Kiitos oikein paljon. Ajattelen tässä, että Defa on tämä ihan uskomatonta. No en tiedä, voihan näin tietysti käydä kaikille. No jossain vaiheessa ensi vuonna ehkä puhumme ihan erilaisissa oloissa – pääjohtaja Suka, henkilöstöhallinnon pääosaston pääjohtaja. Minulla oli se kysymys, luin tämän toimintakertomuksen ja koska olen henkilöstösäännön fani, minulla olisi kysymys. 2014 se astui voimaan siinä, lisännettiin viikoittaista, kuukausittaista tai elämänmittaista työaikaa. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa. Minua kiinnostaisi myös miten on hoidettu tätä AD12 loppuvaa uraa, jos ei ole johtotehtävissä. Nyt tietenkin näemme, miten moninaisella tapaa tätä henkilöstösääntöjen sääntöä kierretään. Kaikki nämä uudet paikat, joita nyt luodaan, kun ajatellaan urakehitystä AD12 jälkeen, nyt on uudenlaisia – uudella tapaa luotuja johtanpaikkoja. En voi uskoakaan, miten luovasti näitä paikkoja keksitään. Olisi hienoa kuulla tästä vähän lisää. Eurooppa-koulu, ehkä EU tukee ehkä liikaa, kun ajatellaan, miten paljon lapset saavat tukea kaikenlaisia. Olisi ehkä vähemmän, jos voitaisiin ehkä paremminkin tukea – kouluja, erityisesti kun puhumme ihmisistä, joilla on melko hyvät tulot. Onko tällainen ajatus otettu huomioon omassa osavaltiossani, jos olisi samanlainen tilanne, olisi siis muutettu järjestelmä päiviä sitten. Kiitos. Uh, thank you. Now, when it comes to the question of the... Ja mitä tulee tähän uusien henkilöstösääntöjen vaikutuksiin. Onko, haluatteko jotakin tiettyä tietoa, jota haluaisitte meidän toimittavan? En oikein ymmärtänyt, mikä ongelma tarkalleen oli ylennysten osalta. Kunnioitamme sataprosenttisesti liitte 1b henkilöstösäännöissä muun osalta en oikein ymmärrä, mitä haluaisitte, mitä ajatte takaa tämän 40 tunnin viikko tuntikysymyksen kautta. En tiedä, oliko minun, minusta vika vai tulkauksessa. Kind of positions. Nyt nähdään, minkälaisia palkkoja luodaan, jotta voidaan huolehtia sitä, että ylennykset voivat vain jatkua. Ja minua kiinnostaisi nähdä, minkälaisia virkoja on luotu uusina, jotta voidaan huolehtia ylennyksistä jatkuvasti yli AD12 ilman, että on johtotehtäviä. Tai että luodaan tällaisia johtajan tehtäviä. Feeling that you... Olen pahoillani puheenjohtaja, mutta minusta tuntuu siltä, että sinä teet saattavan kuulostamaan siltä, että ikään kuin kiertäisimme sääntöjä. Mahdanko erehtyä? Mehän toimimme nyt niin, että me pidämme kiinni sekä henkilöstösääntöjen kirjaimesta että hengestä. Ei lainsäätäjä halunnut lopettaa ylennyksiä, vaan rajoittaa mahdollisuuksia siirtyä 12.13. Jos katsotaan, mitä komissio on tehnyt, niin emmehän ole edes käyttäneet henkilöstösäännön mahdollis- antama mahdollisuutta äh, niin, että nykyasemasta henkilöt voitaisiin ottaa jotenkin tämän siirtymän ulkopuolelle – tämä niin sanottu labellisaatio. Me olemme erittäin tiukkaan lähtenyt tässä liikkeelle. Olisi kiinnostava kuulla, mitä muissa toimielimissä on tehty. Voitaisiin ehkä löytää siellä malleja ja toimia vielä paremmin ja ottaa malleja muista. No tämä yhtenä asiana. Sitten tämä toinen kysymys. Euroopan kouluihin, Euroopan kouluihin suunnatut varat. Kysymys on koskee sitä, että tämä on osa kansainvälistä yleissopimusta. Meidän pitäisi nyt palata 50-luvulle taaksepäin. Silloin sovittiin tästä. Jos nyt puramme yleissopimuksen, en tiedä millainen tulee olemaan Euroopan koulujen tulevaisuus. Meillähän on hyvin vaikea ongelma, nimittäin mitä tahansa näiden koulujen kanssa tehdään loppujen lopuksi. Lapset joutuvat tässä ikään kuin kaapatuiksi. Ja tämä on vaan vaikea tilanne. Tietenkin varat voidaan panna veraumaan tai mitä vaan, mutta loppujen lopuksi lapset kärsivät ja he kuitenkin joutuvat käymään koulua. Tämä on meidän ongelmamme. Kyllähän me voimme avata yleissopimuksen ja aloittaa neuvottelut, mutta mitä loppupeleissä tapahtuu, sitä emme tiedä. It is pity that, um, in this... on, on harmi, ettei näissä kertomuksissa koskaan näe mitään myönteistä kehitystä, sitä myönteistä, mitä Euroopan koulussa on tapahtunut, myönteisellä. 2013 kaikkien jäsenmaiden kanssa käytyjen sinikkeiden neuvottelujen jälkeen pääsimme sopuun kustannusten jakamista. Nyt meidän rekrytointimme vastaisen varalle on turvattu. Kukin jäsenmaa tietää velvollisuutensa. Ja jos esimerkiksi sen oppilasmäärä siitä, siitä maasta nousee. He saavat sitten mahdollisuuden lähettää uusia opettajia. Meillä on tässä nyt ensimmäistä vuotta tämä kustannusten jako meneillään. Kaikki jäsenmaat Kroatiaa lukunottamatta, kun siellä alku vähän takkuilee, ovat alkaneet täyttää velvoitteitaan. Oppilasmäärä on kasvanut räjähdysmäisesti Brysselissä me ollaan hukkumassa oppilassa aallon alla. Koulut saivat, kouluihin tuli 500 oppilasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Olemme sitten belgialaisten viranomaisten kanssa pyrkineet neuvottele, neuvottelemaan uusista koulutiloista. Meillä on jonkunmoinen kompromissi nyt sitten jatkoinfrastruktuurista olemassa. Belgian pääministerin kabinetista on oltu myöntämielisiä ja tässä on myönteinen kehitys luvassa, mutta tämä petos tietysti on synkentänyt taivaamme, mutta pyrimme näitä asioita selvittämään. Nämä akkreditoidut koulut, joita on 13 tällä haavaa, ja nyt neuvottelen parhaillaan 20 äh, muun jäsenmaan, 20 jäsenmaan kanssa mahdollisuudesta akkreditoida siellä äh, heidän mailleen sijoittavasta uudesta akkreditoidusta Eurooppa-koulusta kansallisen järjestelmän rinnalle. Me, me, meillä on tämä koulutustarjonta lavenee ja meidän oppilamme äh, säännölliset sijoittuvat hyvin, hyvin yliopistoihin ja ja pärjäävät elämässä. Ei nyt kun vielä saada tämä finanssipolitiikka raiteilleen, niin olen täysin vakuuttunut siitä, e, että etten minä joudu täällä selittelemään enää kovin monta kertaa tulevaisuudessa. No en mitään nyt lähde lupaamaan. Kysymys kuuluisikaan, miten meni yhdeksän vuotta sopivan tietokoneohjelman löytämiseen. Kyllä lapsilla on oikeus siihenkin, että koulua hallinnoidaan kunnolla. En tuota nyt oikein vielä pystynyt ymmärtämään, olkaa hyvä. Suosittelenpa ottamaan yhteyttä Euroopan parlamentin tiimiin ja kysymään, kuinka motimutkaista on luoda monikulttuurissa, monikielisessä ympäristössä uusia tilinpitojärjestelmiä. Meillähän on ongelma, koska teemme työtä seitsemässä jäsenvaltiossa – emme voi ottaa mitä tahansa kaupassa myyttävää ohjelmaa, vaan tarvitaan räätälöity ohjelma tai sitten tarvitaan riittävän joustavan järjestelmän, joka voidaan sopeuttaa eri tarpeisiin. Meidän varanhoitosäännöt ovat hyvin lähellä Euroopan toimielinten varanhoitoasetusta. Kaikilla toimielimillä on sama ongelma, kun pitää sopeuttaa mikä tahansa ohjelma omaan käyttöön. Haluaisin korostaa sitä, että kun, lop, kun lopulta, niin mehän todella paiskimme töitä yötä päivää 2014. Yhden vuoden aikana saimme, saan saimme tämän ohjelmiston käyntiin. Se on varmastikin ennätys julkisella sektorilla. Tällaista ei ole missään nähty ennen. Meillä oli aikaa semmoisessa järjestelmässä yritys, joka pumppasi meiltä rahaa koko ajan ja se ei olisi loppua nähnyt. Valitettavasti IT-bisneksessä epäonnistumisia tapahtuu. 2013 tunnustimme, että olimme nyt käyttäneet tarpeeksi rahaa tähän hankkeeseen, mikä ei johda mihinkään lopputuloksen ja näin ollen valitsimme toisen tien ja se osoittautui oikeaksi päätöksi. Se oli raskas päätös tehtäväksi, mutta näin tehtiin vuonna 2013. Genau, das heißt, Sie haben, Sie haben acht... Niin juuri. Kahdeksan vuotta siis taistelitte tämän järjestelmän kanssa, joka ei ollut kelvollinen, ja sitten päätitte tehdä jotain muuta. No, minä en nyt oikein pysty keksimään tähän mitään muuta sanottavaa. Ajattelin, että tässä ei ollut riittävästi rahaa, mutta No, tämä oli ihan hyvä selvitys. Minä olen tyytyväinen tähän henkilökohtaisesti. Haluaisiko esittelijä vielä lopuksi puheenvuoron? Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset kaikille. Ensinnäkin siitä, että selvittiin tästä iltapäivästä aikataulussa. Kiitos puheenjohtaja löystä työtä. Tämä on antanut mahdollisuuden kaikille puhua, esittää kysymyksiä ja vastauksia. Selvisimme tästä muutama sana yhtenvedonomaisesti. Uskoakseni Kaikissa keskusteluissa nähtiin, että yksinkertaistaminen tuli aina esiin, koordinointi, synergia, edut, se, että tarvitaan yhteistä ymmärrystä suoritusperusteisuudelle tuloksille. En saanut oikein kaikkia vastauksia, että toimin juuri täl, toivon juuri tällä sisällä. Kun lasket haluttiin leikkiä vähän näistä luvuista, mutta kyllä kai pitäisi kuitenkin oikeastaan selkeät luvut saada työn pohjaksi aina saman tapaisesti. Jos synergiasta ja yhteistyöstä halutaan puhua, niin tiedon koordinointi olisi varmasti tärkeää myös. Olin oikein iloinen, koska te kuulostitte kaikki niin myönteiseltä, kun ajatellaan tulevaisuutta, mutta niin valiokunta palaa näihin kysymyksiin. Aina tulevaisuudestakin tulee vähitellen menneisyyttä, joten palaamme pohtimaan näitä lupauksianne. Te sanoitte pääjohtaja Suka, että komission henkilöstö on valmiina. Valiokunta on valmiina myös yhteistyöhön, jos haluatte käyttää tätä ensimmäistä monivuotisten rahoituskehysten e- ensimmäistä vuotta – jotta voidaan tehokkaammin hoitaa koko vastuuvapauskysymystä, katsoa hallinnointia, katsoa sitä, miten pyritään tuloksiin, niin tässä todella tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyö on aivan välttämätöntä. Toivon, että se meiltä onnistuu. Me saamme tilintarkastustuomioistuimen esityksen marraskuun 10. päivä. Seurantaa tapahtuu kaikkien teidän kanssa varmasti samoin komission jäsenten kanssa. Me kuulemme kaikkia komission jäseniä, joten varmasti tapaamme melko useasti lähikuukausien aikana. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Niin, kiitos. Kokous päättyy mukavaa iltaa. Maanantaina kello 15 jatketaan. Yeah, guys, excellent operation. Thank you very much. It's a pleasure to operate. Hello.